Okay, ladies and gentlemen, we continue our session. No niin, hyvät naiset ja herrat, jatketaan istuntamme, kuten sovimme, muutimme hiukan esityslistaa. Nyt iloisesti käsittelemme kohtaa kuusi ylisyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EUn valtion tukosääntöjen uudistus. Ja annan nyt ilman kiertelyjä puheenvuoron kollega Högmarkille, koska hän on tässä valmistelijana meidän valiokunnallemme. Gunnar, on sinun vuorosi. Puhujalla ei mikrofonia. Thank you very much. My, my main... No niin, kiitoksia. Pääviestini tässä mietinnössä on se, että meidän täytyy erotella toisistaan valtion tuki, joka edesauttaa palveluiden saantia yksittäisille kansalaisille ja erottaa se ö, yritystuista. Tämä on tärkeä ero, sillä pyrimme tavallisesti siihen, että kansalaiset saavat mahdollisimman parhaat palvelut, mahdollisimman hyvät palvelut anteeksi käyttöönsä. Ja mitä tärkeämpiä palvelut ovat, sitä tärkeämpää myös on, että niistä parhaat ovat tarjolla. Ja tietysti pyritään aina edullisempiin ja tehokkaampiin palveluihin. Monopolihan tätä tietysti haittaa. Mitä enemmän kyetään sisämarkkinoita avaamaan niille palveluille, jotka tänä päivänä ovat yleishyödyllisiä palveluita, niin sitä parempi tilanne on, koska silloin kansalaisten valinnanmahdollisuudet ovat paljon parempia. Mutta haluaisin vielä muistuttaa televisiota puolen keho, kehityksestä Televisintähän oli pitkään monopoli monissa maissa ja se ei kehittynyt juuri ollenkaan. Se oli kustannustehotonta, mutta nyt kun tämä toimiala on vapautettu, niin on syntynyt johtavia yrityksiä dynaamiseen talouteen. Samalla tavalla voitaisiin menetellä monilla muilla aloilla. Monilla aloilla, joissa tarjotaan yleishyödyllisiä palveluja ei voida mitenkään perustella sitä, ettei kansalaisilla ole valinnan mahdollisuutta. Eikä ole mitään perusteluja sille, jos ollaan yksittäisen kuluttajan asialla tarjota kilpailua ja tarjota parempia palveluita kuin aiemmin on tarjottu. Mutta eri maissa, eri jäsenvaltioissa on eri perinteet sen suhteen, millä tavalla rahoitetaan näitä palveluita. Ja perustavoitteeni tässä suhteessa on se, että varmistamme, että voimme täysin hyödyntää tulevia mahdollisuuksia näissä kysymyksissä niin, että annetaan näiden toimialoiden kehittyä, mutta samalla taataan palvelutarjonta yksittäisille kansalaisille. Se on tämän luonnoksen tavoite ja odotan mielelläni keskustelua, joka käydään näistä mahdollisista muutosehdotuksista. Kiitoksia puheenjohtaja. Savella. Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Savellalle. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χόγκμαρκ για το λακωνικό και πολύ περιεκτικό. haluaisin kiittää herra Högmarkia täsmällisestä mietinnöstä ja myös siitä, että hänellä on näin myönteinen näkemys tulevaisuudesta, mutta siitä huolimatta tulen tekemään tarkistus. Niin, haluaisin se puuttua kolmanteen kohtaan, jossa on kysymys siitä, että on ollut tiettyjen paljon osalta esitellään, kun katsoin, mikä koski valtiollisia tukia, niin minun mielestäni tämä oli aika mutkikas asia. Siksi tämä kolmas kohta. Minä haluaisin sen osalta sitä, että siihen lisätettäisiin alkuosaan se, että on saatava kansalaisten kannalta maksettavissa olevalla hinnalla ja kohtuuhintaisesti ja sääntöjä yksinkertaistaen äh, äh, hoidettua nämä asiat, jotka ovat ne esitykset, joita minä haluaisin esittää herra Hökmarkille, koska tällaisen säännöksen olla yksinkertainen ja ymmärrettävä niin, että kaikki voi sitä noudattaa. Kiitos. Kollega Lambert. Äh, Niin, Meitä ei ole kovin monta tällä paikalla tänään. Haluaisin vain muutaman yleisen huomion tehdä ja eh, teitä eh, kaikkein liberaaleina EPP-ryhmästä olette perinteellinen uskollinen eh, kaksi asiaa. Olen samaa mieltä siitä, että yleisesti ottaen hallitusten pitäisi olla olematta taloudellisia toimijoita perinteisellä tavalla. Oli aika, jolloin hallitukset olivat teräksen valmistajia, auton valmistajia ja niin poispäin. Nämä ajat ovat ohi ja meidän tulisi olla iloisia siitä. Toiseksi olemme samaa mieltä siitä, että kansalaisten pitäisi saada paras lopputulos. Mutta olen eri mieltä siitä, että se että siirretään julkiselta sektorilta äh, enemmän toimintaa yksityiselle sektorilla, että se itsestään selvästi tarkoittaa parempia tai halvempia palveluja. Jos katsotaan energiasektoria tai IT-sektoria, jotka mainitaan tässä lyhyessä lausuntoluonnoksessa, se mitä me olemme huomanneet erityisesti energia-alalla, jonka yksityistämistä me tuimme suurimmassa osassa maita, ja erityisesti niissä maissa, joissa me olimme vallassa silloin, kun tämä toteutettiin, me todella tuimme tätä, niin se mitä huomasimme jälkeenpäin on se, että ne, jotka ovat hyötyneet näistä markkinoiden vapauttamisista, ovat yleensä yritykset. Jos ajattelen esimerkiksi energiahintoja, niin hyvin usein kuluttajat, loppukäyttäjät eivät nähneet saaneet yksityistämisestä mitään myönteistä hyötyä. Siis yksityistäminen muutti valtion monopolin yksityiseksi oligopoliksi, mutta yleensä kyse on oligopolista, ei ole kyse todellisista vapaista markkinoista. Jos katsotaan esimerkiksi energiahuoltoa Saksassa, niin siellä on vain kolme tai neljä energian palvelujen tar- energiatarjoajaa. Täällä omassa maassani niin niitä on muutama, mutta yhdellä on suurin markkinaosuus. Televiestintäalalla on sama juttu. Ja tämä on se kommentti, joka halusin sanoa. Tämä yleinen viesti tässä on, että jos menemme tähän suuntaan, niin tulemme saamaan hyötyä. Ei, ei, emme välttämättä. En sano, että emme tule saamaan hyötyä, mutta en haluaisi ö, sanoa, että meidän on välttämättä mentävä tähän suuntaan, koska se tuo taloudellista toimintaa, se tuo hyötyä kansalaisille. En sano, että meidän tulisi mennä taaksepäin, vaan me tarvitsemme ehkä hiukan enemmän nyansseja tähän ja aiomme tehdä tarkistuksia sen suuntaisesti. Kiitoksia. Miss Ford. Edustaja Ford. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ja kuten aina, erittäin järkeviä sanoja esittelijältämme. Näyttää hyvältä ja hy- erittäin selvästi ö, kerrot niistä alueista, joihin meidän tulisi keskittyä. Ja minusta on hyvä tämä erottelu, joka on esitetty, eli tuki kuluttajan kansalaisen auttamiseksi, ei välttämättä yrityksen. Televisiontalolla on nähty, että kyllä, kehitystä on tapahtunut, joka on tarjonnut suurelle osalle ihmisiä paljon paremmat palvelut. Mutta silti löytyy näitä tällaisia taskuja, niistä kaikkein vaikeimmin äh, sijaitsevista ihmisistä, että on vaikea äh, saada käsiinsä. Esimerkiksi Englannissa on paikkoja, joissa ei ole kerta kaikkiaan matkaviestin kenttää ja viestit eivät vedä perille tai voi soittaa. Ja näin ollen joskus tarvitaan valtiota tähän väliin, jotta yritykset toimisivat oikealla tavalla. Toteaisin, että näinä vaikeina aikoina, kun haluamme tehdä paljon investointeja viestintään ja energian, niin meidän täytyy hyödyntää sekä julkista että yksityistä rahoitusta paljon älykkäämmin. Julkisella rahoituksella voidaan myös saada aikaiseksi vipuvaikutuksia yksityiselle rahoituspuolelle. Meidän täytyy työskennellä yhteistyötä, jotta voimme emme pelkästään selventää näitä säännöksiä, vaan nopeuttaa niiden selventämistä, sillä hyvin usein on nähtävissä, että on pieniä yksittäisiä hyviä hankkeita, mutta joille ei näytetä vihreää valoa siitä syystä, että ne ovat niin pieniä, että niille sanotaan, että ne saattavat rikkoa valtiotukisääntöjä vasten, ja koska ei ole mitään helppoa tapaa saada niitä hyväksytettyä, niin koko asia sitten unohtuu. Tuo valtiotukiuhka on niin suuri, että näitä hankkeita koskaan toteuteta. Meidän täytyisi paremmin selventää sitä, miten näin voitaisiin toimia oikea-aikaisesti ja mahdollistaa se, että äh, julkinen ja yksityinen rahoitus toimivat oikealla tavalla oikeassa paikassa. Edustaja Riera Madurell. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan pyytää anteeksi sitä, että varjoesittelijämme Ragafin on poissa. Hän on tällä hetkellä omassa maassaan päässyt tulemaan. Ja samalla minulla olisi kuitenkin muutama kysymys esille, jotka liittyvät ensimmäiseen ajatusten vaihtoon, jotta joka liittyy tähän lausuntoon, jota esittelijä on laatimassa. Hän uskoo, haluan kiittää siis tehdystä työstä, jota herra Högmar on tehnyt, mutta meidän varustelemme haluaisi, että tosi meitä tämä hyvin pitkälti on sanoa, että se ei riittävästi osata suuntaa sille, miten tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja kuitenkin se on enemmän suurin yrityksiin. Tästä asiasta voitaisiin kenties keskustella ja tarttua sellaisiin kysymyksiin, jotka todella voisivat tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tässä mielessä ensimmäinen kohta ei esimerkiksi puhu siitä, että vähennettäisiin äh, rajoituksia, jotka liittyvät äh, julkiseen äh, toimintaan. Tämä olisi kysymys. Toiseksi varustelemme on sitä mieltä, että tuemme erityisesti kohtaa viisi, mutta että meistä tämä ei ole riittävää, että tätä asiaa pitäisi korostaa hiukan enemmän. Seuraava asia on se, että on tärkeää, että otetaan sille innovaatiot esille, esille myös. Ja varsinkin on sitä mieltä, että parlamentin, Euroopan parlamentin tulisi helpottaa sitä, miten valtiot voivat antaa tukea. Tämä pitäisi olla avoimempaa, yksinkertaisempaa ja joustavampaa, koska se kaikki helpottaa tilannetta ja tämä on erityisen tärkeää ajatellen kaikkia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tässä olisivat nyt synteettisesti ne kolme asiaa, joita meidän varjoistelijamme haluaisi ottaa esille tässä ensimmäisessä keskustelussa. Okay, danke schön. Ich weiß jetzt nicht, ob von der Kommission noch jemand... Hyvä on, kiitoksia. En tiedä, haluaisiko komissiosta joku puheenvuoron. Ehkä se ei nyt ole tarpeen. Sitten teen seuraavan ehdotuksen. Niin eivät hän sieltä tienneet, kun me muutimme esityslistaa. Niin mehän nyt sovimme toimivamme hiukan nopeammin, eli tarkistusten jätön määräaika ensimmäinen syyskuuta kello viisi ja kaikki hoidetaan vain englanniksi. Näinhän me sovimme. Hyvä. Sitten Tästä pidetään kiinni ja kollega Höckman haluaa vielä puheenvuoron. Just could have a short reflection on some of the... Niin, jos voisin vain lyhyesti kommentoida joitakin näitä kommentteja. Ensin pieni retorinen kommentti, kohdistan sen kaikille, mutta en kenellekään. Ehkä perityisesti Filipille. Joskus olin nimittäin huolissani siitä, että kun puhutaan parhaan mahdollisen tilaisuuden hyödyntämisestä kuluttajille, niin sitä sitten nimitetään liberaaliksi tai joksikin muuksi. Minusta se pitäisi olla vihertäväkin tapa. Jos ette todella tarkoita, että haluatte jotain muuta kuin parhaan mahdollisen lopputuloksen kuluttajille. Tai jos joskus sanotaan, että aiemmin oli paremmin. Joskus se taitaa tulla esiin englantilaisissa herrasmieskerhoissa. Minä en ole koskaan samaa mieltä ihmisten kanssa, jotka sanovat, että ennen oli paremmin. Minä vastaan, että ei ollut, mutta te saatoitte olla parempi ennen. Totuus on se, että kun katsotaan useita eri tärkeitä yleishyödyllisiä palveluja, niin ne ovat meidän taloudellisen tulevaisuutemme ytimessä. Ja meidän tulee valita, halutaanko saada aikaiseksi kehitystä, monimuotoisuutta palvelujen tarjontaa vai emmekö. Ja jos teidän mielestänne se nyt on sitä radikaalia, eiköhän meidän kaikkien pidä olla sitten huolissamme. Joskus nimittäin meidän täytyy kyllä ihan vain koskettaa maata. Todeta, että Eurooppa on syvän kriisin edessä ja kaikki tulee kysyä itseltään, voiko olla niin, että me emme tee asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Voiko tilanne olla sellainen nyt? Voiko olla niin, että eivät asiat olleetkaan paremmin ennen? Voiko olla niin, että voimme saada aikaiseksi dynaamista kehitystä uusilla eri palvelualoilla, kuten television tallella on nähty? Kaikki varmaan olemme siitä samaa mieltä voin olla samaa mieltä teidän kanssa siinä, että monissa maissa se tapa, jolla yksityistäminen tehtiin, ei ollut paras mahdollinen. Ja siitä syystä sanon, että tärkeä ja oleellinen kysymys on se, että tuemme asiakkaita. Ja jos se teidän mielestänne on radikaalia, no minä nyt lopetan tämän ilkeilyn. Ja haluan korostaa sitä, että minä otan mielelläni vastaan kaikki tarkistusehdotukset. Se, mitä puhuttiin yksinkertaistamisesta. Kyllä on hyvä asia yksinkertaista saada selkeämpiä sääntöjä. Yksinkertaistaminen ei usein merkitse pelkästään helpompaa, vaan myös selvempää, selvempiä sääntöjä. Mitä monimutkaisemmat säännöt meillä on, sitä monimutkaisemmaksi asiat menevät, jos voin korostaa tässä tätä itsestäänselvyyttä. Tässä suhteessa voidaan siis edetä aivan selkeästi. Ja täällä myös korostettiin sitä, että meidän täytyy saada nopeampia päätöksiä tehtyä. Sekin on osa selventämistä. Ja haluaisin kysyä teiltä, että kun käymme keskustelua kasvun lisäämisestä, mahdollisuuksien lisäämistä Euroopassa, älkää leimatko sitä radikaaliksi, sillä jos se on teidän mielestänne radikaalinen, silloin on kyllä huonossa tilanteessa. Ja nyt minä lopetan tämän ää, äh, retorisen osan. Ja salissa sanottiin, että en usko, että koskaan käytin sanaa radikaali. Okei. Okay. Damit Hyvä on. Siihen päätämme tämän kohdan esityslistasta. Määräajat on päätetty. Ja nyt voimme mennä sitten seuraavaan kohtaan. Äh, kiitän sydämellisesti ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistasta, nimittäin kohta viisi energian sisämarkkinoiden loppuun saattaminen vuoteen 2014 mennessä. Sitä varten olemme kutsuneet tänne komission, joka toivottavasti tulee pian, ei on jo täällä, mutta ei istu vielä täällä korokkeella. Odotetaan vielä hetki ja sitten voimme jatkaa. begrüße ganz herzlich Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Rova Bernardin. Hän on sähkö- ja kaasuyksikön päällikkö komissiosta ja pyysin raporttia energiasisämarkkinoiden kehityksestä. Muistatte, että neljäs äh, helmikuuta 2011 Euroopan neuvosto päätti energiasisämarkkinoiden luomisesta vuoteen 2014 mennessä. Tässä välin on tapahtunut hyvin paljon. Äh, yksittäiset, äh, ei ole kyse vain siitä, mitä yksittäiset valtiot ovat päättäneet tai ovat päättää, vaan matkan äh, varrella on tapahtunut hyvin paljon. Ähm, ja monet kysyvät itseltään, että kehitetäänkö tässä todellakin sisämarkkinoiden suuntaan vai tekevätkö jäsenvaltiot päätöksiä itselleen ja häiritsevät sillä tavoin sisämarkkinoita. Emmekö ole menossa mahdollisesti yhä enemmän kansallisten valtioiden määräämää energiapolitiikkaa kohtaan ja siksi odotamme todella nyt komission kannanottoa. Olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella aiheesta. Tähän keskusteluun ei varmastikaan lopu. Teillä on puheenvuoro. Well for the invitation. Kiitos puheenjohtaja Roil kutsusta tulla valiokuntaan tänään ja esitellä komission kannalta, mikä on tilanne siinä, miten saavutetaan tavoite eh, energiamarkkinoiden eh, loppuun saattamista vuoteen 2014 mennessä. Ja haluaisin myöskin saada tilaisuudessa kertoa, mitä ovat meidän kantamme avainhaasteet ja toimenpiteen alueet tässä kysymyksessä, mutta on myöskin mielenkiintoista kuulla, mitä valiokunnan jäsenet ajattelevat asiasta ja mitä toiveita heillä on. Kyllä epäilystäkään siitä, etteikö energiamarkkinoiden loppusaattaminen pysyisi tämän komission tärkeänä tavoitteena, ja se on myöskin ollut neuvostossa esillä, kuten puheenjohtajuri mainitsi. Syy siihen, että se on näin tärkeä tavoite, on, ei ole pelkästään siinä, että pyritään tarttumaan kilpailukyvyn ja talouskasvun haasteisiin ajatellen Eurooppa 2020-strategiaa. Kysymys on myös siitä, että katsotaan, eh, miten toimitusvarmuuden kysymyksiä voidaan käsitellä Euroopan energiamarkkinoilla ja miten voidaan tarttua ilmastonmuutoksen kysymyksiin ja uusien energialähteiden käyttöön. Jos katsomme sisäisten energiamarkkinoiden loppuun saattamista vuoteen 2014 mennessä, pitää miettiä sitä, mitä me sillä ajattelemme. Minusta tässä on kaksi tärkeää ulottuvuutta, jotka liittyvät sisäisiin energiamarkkinoihin. Yksi niistä on markkinoiden avaaminen, kilpailun luomisen kysymys. Toinen elementti, joka on yhtä tärkeä kuin ensimmäinen, on markkinoiden integroinnin kysymys. Historiallisesti energiamarkkinoilla markkinat enemmän kuin telekommunikaation markkinat ovat kasvaneet kansalliselta perustalta kansallisesti suunnitelluilla verkoilla. Ja nyt on suuri haaste siinä, että nämä integroidaan ja että Eurooppa voi hyödyntää täysin sisämarkkinoiden edut. Puheenjohtaja Roil esitti kysymyksen siitä, mikä on tilanne, mitä, ovatko junat menossa oikeaan suuntaan. Trendit, ovatko menossa oikeaan suuntaan? Trendit ovat hiukan erinäköisiä. Mention of market opening. Ajatellaan markkinoiden äh, suuntautumista avautumista, niin voidaan sanoa, että toimijoiden, aktiivisten toimijoiden määrä markkinoilla lisääntyy. Tämä on hyvin näkyvää. Jos katsotaan esimerkiksi HHIitä oh, ja jos katsotaan toimintaa, jotka yrittää rajat, jos on tilanne, että kansallisilla markkinoilla on ollut vain yksi toimija, niin nyt useimmissa maissa tilanne on se, että on hyvin ö, ö, hyvin monia aktiivisia toimijoita. Jos tämä todellakin johtaa dynaamiseen kilpailuun, vähittäismarkkinoilla on kysymys sinänsä aivan usein, nimittäin usein monet toimijat markkinoilla hyödyntävät lähteitä, jotka ovat perinteinen toimittaja. Siis Belgiassa voidaan nähdä, että tuotannon osalta edelleenkin tuotanto on pitkälti yhden toimittajan käsissä. Sama tilanne esimerkiksi Ranskassa ja monissa muissa maissa joten dynamiikka, jota kilpailu voi tuoda tullessaan vähittäiskuluttajille, talouksille tai teollisuuden toimijoille, säilyy rajallisena. Mitä tulee markkinoiden integrointiin, eh, tilanne on hyvin kirjava. Jos katsotaan tilannetta miksi eh, luoteis-Euroopassa, niin jo kymmenen maata on jo teknisesti yhdistänyt markkinointi, markkinajärjestelmiä, joten kysyntä ja tarjonta toteutetaan yksinkertaisen algoritmin puitteissa, joka liittyy kymmenen verkkotoimijan toimintaan. Tämä on hyvin konkreettinen markkinoiden integroitumisen piirre, ilmiö, jota ovat jotain esittänyt se teollisuus, jotka pelkästään säätelee. Samaan aikaan voidaan kuitenkin nähdä, että on monia esteitä, jotka liittyvät rajat ylittävään kaupankäyntiin. Jos esimerkiksi kaasun toimittaja, joka haluaa ostaa kaasua ulkoa, Puolan ulkorajalta ja kuljettaa sen Ranskaan tai Espanjaan, hänen pitäisi ostaa kapasiteettia kuljetusverkosta maa maalta niiden sääntöjen pohjalta, jotka ovat hyvin vaihtelevia. Joissakin maissa kapasiteetti myönnetään optiojärjestelmällä, kapasiteettia myönnetään joissakin periaatteella, että ensimmäinen pyytäjä, se on se, jota ensimmäisenä palvellaan. Ja on sellaisia maita, tilanne myöskin on se, että voidaan katsoa, mitä osakapasiteettia voidaan tuollakin hyödyntää. Jossakin maissa taas ei katsota. Jossakin maissa asia pitää ilmoittaa kello viisi iltapäivällä, jossakin maissa puolin yön aikaan. Ja tämä merkitsee sitä, että on monia esteitä rajoittuvalle kaupalle eurooppalaisilla markkinoilla, ja mikä myös johtaa kaupan kustannusten kasvamiseen. Ja tässä on potentiaalia, jota teollisuus ja kuluttajat voivat kenties hyödyntää. Mitkä ovat sitten avaintoimia komission osalta siinä, että pyritään loppuun saattamaan energiaa sisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä? Yksi asia selvästikin on se, että pitää panna toimeen kolmas paketti. Kaikki muistanette pitkät neuvottelut, joita käytiin kolmannen paketin direktiiveistä ja asetuksista. Määräaika näiden direktiivien saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli maaliskuussa tänä vuonna ja olemme saaneet nähdä, että Tätä toimenpanoa vielä ole paljon tapahtunut kuitenkaan, mutta no kuitenkin nyt tänä aamuna tarkistin asian ja totesin, että kahdeksamalta ilmoitti, että direktiivit on täysin pantu toimeen. Komissiossa me tiedämme, että suurin työstä on tehty jo muissa jäsenvaltioissa, mutta on prosessi, joka liittyy siihen, että tehdään ilmoitus tästä toiminnasta. Mitä tulee laatuun, olemme melko iloisia siitä. Olemme voineet antaneet teknistä apua jäsenvaltioille sen varmistamiseksi, että tämän kompleksin lainsäädäntöpaketin muuttaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtuu oikealla tavalla, ja tämä on kantanut hedelmää. On hyvä myös nähdä, että Kreikka ja Portugali ovat myös näiden kahdeksan maan joukossa, jotka ovat jo ilmoittaneet siitä, että ne ovat täysin panneet toimeen tämän lainsäädännön. <clears throat> Hallintojen kanssa on tehty työtä myöskin eh, näiden pakettien osalta, ja nyt on hyvä nähdä, että tämä on johtanut tuloksiin. On kuitenkin monia esteitä, joita on jäljellä. Olemme näkemässä sen, että on tulossa vaikeita keskusteluja jäsenvaltioissa kysymyksiä, jotka ovat olennaisen tärkeitä sille, että luodaan integroitunut ja kilpailu, kilpaileva markkina, esimerkiksi säätilöiden toimivallan laajentaminen ja se, että myöskin pyritään tarttumaan näihin muihin tällaisiin irrottamiskysymyksiin eri maissa, joka ei ole mikään helppo asia. Jotta tätä voidaan nopeuttaa sen lisäksi, että jatketaan teknisen avun antamista jäsenvaltioille, me myös pyrimme hyödyntämään täysin rikkomusmenettelyyn liittyvää valtaa, jota komissiolla on, ja aloittaa meitä menettelyjä siitä, että jäsenvaltiot vastaan siitä, että ne ovat ilmoittaneet siitä, että olisivat panneet direktiivit toimeen kansallisessa lainsäädännössä määräajan puitteissa. Toinen tärkeä komponentti siinä, että pyritään edistämään kolmatta pakettia, liittyy keskusteluun, jota käytiin irrottamisesta, määräyksiä, jotka liittyvät siihen, että pyritään siis erottamaan tuotantointressit siirtointresseistä. Sektorikohtainen selvitys, jonka komissio teki vuonna 2007, osoitti, miten pitkälti tällainen vertikaalinen integraatio oli este sisämarkkinoille – Kolmessa paketissa tätä asiaa käsitellään luomalla oikeudelliset puitteet tälle irrottamiselle, mutta nyt on tärkeää nähdä, että tätä myös pannaan käytännössä toimeen olemassa menettely, joka on suunniteltu kolmannen paketin puitteissa, jossa kansalliset säätelijät, niiden tulee ilmoittaa rules and the commission Um, will have an opportunity to make... Operaattorit, jotka ovat niissä maissa, niistä toimitaan äh, asianmukaisesti ja otetaan kommentteja näistä asioista kansallisilta säätelijöiltä. Oletamme näiden määräysten osalta ilmoituksia tulevina viikkoina ja tulemme käyttämään sitä välinä sille, että nämä olennaiset määräykset äh, pannaan toimeen asianmukaisesti. Mikä tässä on tärkeää sertifioinnissa on se, että toisaalta on olemassa myönteinen trendi, joka on nähtävissä teollisuudessa että jotkin vertikaalisesti integroituneet yritykset, jotka ovat puhuneet pitkään tätä irrottamismenettelyä vastaan, ovat vapaaehtoisesti alkaneet noudattaa sitä. Ja olemme myöskin nähneet viime viikkoina, miten merkittävät vertikaaliset yritykset Saksassa ovat pyrkivät vapaaehtoisesti myöskin siirtymään näihin siirtotoimiin ja myöskin se, että tämän julkisia energia, äh, energiatarjontaa, mikä myöskin on näin kysymys. Ja tähän myöskin puheenjohtaja Roil viittasi, on paljon argumentteja siihen suuntaan, että kaikki on hyvin niin kuin se on, että irrottaminen ei sinänsä tuo riittävästi hyötyä verrattuna kustannuksiin ja myöskin paljon argumentteja, jotka menevät siihen suuntaan, että mitään ei pitäisi muuttaa. Kollektiivisesti politiikan harjoittajina meidän pitäisi siis komission puitteissa myöskin poliitikkoina, tulisi edelleenkin puhua sen puolesta, mitä hyötyä on näiden määräysten noudattamisessa. Kolmas tärkeä kysymys, joka liittyy sisämarkkinapakettiin, tähän kolmanteen pakettiin, oli uudet itsenäiset sieltä luotiin tiettyjä virastoja, ja luotiin operaattoreiden yhteistoimintaa ja tämä luo uutta dynamiikkaa sääntelytoimeen ja So you start to see the concrete benefits that those new organizations bring to the internal market. Apart from Energiaviranomaisen toiminnan osalta se on neuvotelmista käynnistynyt. Mitä tulee tähän kolmanteen implementointipakettiin? Se on tärkeä asia. Siinä on markkinoiden suunnittelu kaupan ja verkkohallinnan sääntöjen harmonisointi, josta esimerkiksi puhunut, on tärkeää. monen muistaa, että kolmannessa paketissa luotiin uusi väline, tällainen äh, verkkokoodi, suuntaviivat, jossa mutkikas äh, Esan Enson ja äh, komission kautta nämä siirtoverkkojen halkijat joutuvat nyt hahmottelemaan toimintaa Euroopan tasolla. Mä menen, että tässä on hyvää äh, lähtöä. Kesän aikana ei saa äh, toimitti ensimmäisenä näistä kolmesta puiteohjeista. saa äh, työskennellä näiden asioiden parissa. Ja tämä on työtä, joka on kesken ja joka tulee tuottamaan tuloksia vuoteen 2014 mennessä. Tähän liittyy myös haasteita. Kaikki jäsenvaltiot, joiden täytyy huomattavasti parantaa näitä sääntöjä komitealukemitilön kautta. Jäsenvaltiot ovat halukkaita saman yhden järjestelmän Eurooppaan varten, koska ovat vakuuttuneita siitä, että on hyötyjä, jotka liittyvät kustannuksiin ja tehokkuuteen, joita voidaan saavuttaa. Jäsenvaltiot ovat tämän puolesta mm, lähtevät että voitaisiin hyväksyä Euroopan kautta, mutta tämä tulee johtamaan kuitenkin vaikeisen keskustelun siitä, minkälaisen tämän tule, lopullisen yhteisjärjestelmän tulisi olla. Parlamentti käsittelee remitiä joka liittyy avoimuutta mm, markkinoiden, energian tukkumarkkinoilla, mikä johtaa toissijaiseen lainsäädäntöön ja sen hyväksymiseen, mutta se on myöskin tärkeä asia, jotta eh, tämä remit paketti voi olla pikaisesti täysin voimaan. Nämä asiat siis, se, että turvataan se, että kolmas paketti, josta neuvoteltiin niin pitkään, nyt pantaisiin toimeen ja että se muuttuisi sanoista todellisuudeksi ja joisi loisi integraatiota markkinoille ja markkinoiden vapautumista. Ja toiseksi on tärkeää, että varmistamme sen, että saamme aikaan eurooppalaisia järjestelmiä siinä, miten verkot toimivat ja miten markkinat organisoidaan. Nämä ovat kaksi ydintavoitetta komissiolle, joihin pyritään osana tätä äh, tärkeää haastavaa tavoitetta äh, energiassa markkinoiden toteuttamisesta. Sitten tähän liittyy siis myöskin infrastruktuuripaketti, mutta uskoakseni tästä on käyty jo erillistä keskustelua, joten olen valmis nyt vastaamaan kysymyksiin, jos ne nousee esille, mutta en halua nyt puhua tästä asiasta sen kummemmin. Mitä sen tulee sisämarkkinoiden toteuttamiseen, se on haastavaa työtä, paljon työtä on jäljellä. Voitte jo nähdä, että on joitakin vaikeuksia noussut esille, mutta se on kuitenkin äh, toteutuksessa oleva eikä epärealistinen tavoite. Täytyy katsoa, miten teollisuus tulee toimimaan asiassa. Edelleen me näemme, että on dynamiikkaa, on nähtävissä, että siirtoverkkojen toimijat ovat äh, myöskin kehittämässä eurooppalaista ratkaisua osaltaan verkkojen hallintaan ja voidaan myöskin nähdä, miten vertikaalisesti integroituneet yritykset kiinnittävät yhä enemmän, hu- enemmän huomiota siihen, että ne puolustavat olemassa olevaa tilannetta kotimaissaan sen sijaan, että olisivat mukana aktiivisesti kilpailussa. Nyt on muutoskohta menossa, jossa voidaan nähdä se, mihin suuntaan teollisuus tulee liikkumaan. Meidän pitäisi pyrkiä ajamaan teollisuutta enemmän kilpailun suuntaan. Kuten puheenjohtaja Roil mainitsi, on tämä kansallinen energiapolitiikka. Jos me katsomme myöskin toimintavarmuutta, katsovatko jäsenvaltiot tätä puhtaasti kansalliselta kannalta, antavatko ne ensisijaisuutta sille, että on paljon valtiollisesti rahoitettua varastointikapasiteettia omalla alueella, vai uskaltavatko ne luottaa yhteyksiin ja mahdolliseen energian tuontiin muista lähteistä – Samoin kun on kysymys energia miksi kysymyksistä toimenpiteet, joilla jäsenvaltiot pyrkivät vaikuttamaan energiamiksin omassa maassaan, joka on tietysti jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva alue, tekevätkö ne sen erillään muista, vai ovatko ne valmiita ottamaan huomioon sen, mitä vaikutuksia näillä toimilla saattaa olla markkinoiden toiminnalle ja markkinoille, markkinoihin naapurimaissa. Uskomme, että tässä pitäisi edistää, tukea vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Olemme aloittaneet sen järjestämällä kokouksen 20. heinäkuuta hallintojen pääjohtajien kesken, jossa keskusteltiin Fukushiman äh, jakotoimista ja kansallisista toimista, jotka ovat mutkikaita jäsenvaltiossa ja joita on pohdittu jäsenvaltiossa ja miten ne vaikuttavat sisämarkkinoihin. Tämä on myöskin asia, joka on esillä energiaministerien epävirallisessa kokouksessa syyskuussa – ja pidämme sisäisen energiamarkkinakokouksen 29. syyskuuta, jossa myös tullaan käsittelemään tätä kysymystä. Komission lähestymistapa tähän asti on ollut pitkälti se, että pyritään antamaan mahdollisuuksia keskustelulle ja ajatusten vaihdolle niin, että on avoimuutta siinä, miten jäsenvaltiossa ajatellaan asioista ja pohditaan sitä, minkälaista vaikutusta yksittäisellä jäsenvaltiolla voi olla naapurivaltioihin ja että annetaan tukea siinä, missä voidaan teknisesti katsottuna komission taholta siinä, miten voidaan vaikuttaa, minkälaisilla toimilla voidaan vaikuttaa energiamikseen, niin ne voivat kenties olla tehokkaampia vaikutukseltaan. No niin, tässä olivat siis eh, johdantosanani minun taholtani. Olen utelias kuulemaan valiokunnan jäsenten ajatuksia ja mahdollisia kysymyksiä asiasta. Bernhards, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch schon erste Wortmeldungen, Kollege Schwab. Paljon kiitoksia. Täällä on ensimmäinen puheenvuoropyyntö kollega Svoboda. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kertomuksesta. En tiedä, onko nyt lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, mutta joka tapauksessa ei ole riittävän täynnä. Siitä olen samaa mieltä kanssanne. Minä itse olen ollut kriittinen joidenkin vaatimusten suhteen, mutta näen tässä useita energiayhtiöitä, jotka ovat hyvin ylpeitä siitä, että ovat vapauttaneet toimintansa ja nyt meidän tulisi todella toimia niitä maita vastaan, jotka ovat tässä vielä myöhässä. Sama koskee sääntöjä sääntelyviranomaisia. Ei voida hyväksyä sitä, että jotkut maat eivät tee sääntelyviranomaisistaan riippumattomia koska, ja anna niille riittävästi van, valtaa, koska se e, estää investointeja ja näiden investointien eurooppalaistamista hyvin paljon. Koska jos yritys tietää, että e, naapurimaassa investoin leviäminen aiheuttaa suuria ongelmia, eikä voida olla varma siitä, että saako luvan näille investoinneille. Ähm, ja koska kaikki riippuu puoluepolitiikasta, niin silloin äh, se tulee harkitsemaan kahdesti näitä investointeja, joten siksi on tärkeää, että ähm, nämä kansalliset valvontaviranomaiset ovat riippumattomia ja niillä on riittävästi valtaa. Erityisesti tällaisina aikoina, jolloin me todella tarvitsemme eurooppalaisia investointeja, investointihankkeita ja tarvitsemme myöskin rohkeutta investoida Eurooppaan, niin silloin olisi tärkeää, että me saisimme tällaisen tällaista pontta investointeihin, erityisesti mitä tulee näihin eri päätöksiin eri maissa liittyen ydinvoimaan tai energiasekoitukseen, niin sitä varten me tarvitsemme toimenpiteitä. Jos haluaisi tuulen viedä pohjoisesta nytkin etelään ja sitten taas etelästä, mahdollisesti Saharasta energiaa taas Keski-Eurooppaan, niin silloin tarvitsee riittävä infrastruktuuria. Ja tämä infrastruktuuri voisi olla jonkinlainen integroinnin elementti, väline, jolla voidaan luoda yhteiset markkinat. Myöskin mitä tulee varastointiin, energian varastointiin, koska siinä todellakin tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Ei meillä ole tällaisia varastointikapasiteetteja joka paikassa. Ja juuri kun puhumme infrastruktuurista, niin on aivan ensiarvoisen tärkeää, että aivan alusta asti tämä infrastruktuuri on eurooppalaista ja tehdään yhteistyötä, mitä tulee verkkojen luomiseen, varastointikapasiteettiin vaihtoehtoiset energiamuodot tai pysyvät, että nämä yhdistetään. Tämä voi olla vielä lisäpanos. Haluaisin tässä tukea komission ponnisteluja vaatia, että jäsenvaltiot noudattavat määräyksiä, erityisesti niiden valtioiden suhteen, jotka eivät niitä riittävästi noudata viranomaisten suhteen sääntelyviranomaisten suhteen ja sitten se, että näillä elementeillä luodaan tämä yhteinen eurooppalainen markkina. Äh, um Kiitoksia. Haluaisin tässä täydentää, enkä äh, toistaa sitä, mitä kollega Svoboda tässä sanoi. Äh, minusta tuntuu siltä, että kehitys energiamarkkinoilla on niin monimutkaista, että teidän optimistimme on kyllä hienoa, mutta minun on vaikea sitä uskoa. Annan tässä kaksi esimerkkiä omasta kotimaastani. Fukushiman jälkeen yhtäkkiä äh, hallitus muutti kurssiaan ähm, noustaan, äh, lähdetään pois ydinvoimasta, vaihtoehtoiset energiamuodot ja niiden vahvistaminen. Äh, tässä on hienoja ideoita, mutta infrastruktuuria ei rakenneta sitä mukaan. Jos tätä infrastruktuuria ei saada aikaan ja näitä energia varastointimahdollisuuksia, niin tässä tulee mieleen Brandenburgista esimerkki. Tässä haluttiin tutkia tutkia, tehdä tutkimushanke, mutta tätä ryhdyttiin vastustamaan kansalaistasolla hiilidioksidin varastointia haluttiin tutkia, mutta kansalaistasolla syntyi niin suuri protesti, että se ei ollut mahdollista. Onko tämä sitten Euroopan tasolla mahdollista, niin sitä minä kyllä epäilen. Ja jos tässä nyt sitten vielä puhutaan rajat ylittävistä sisämarkkinahankkeista, niin silloin täytyy todella vakuuttaa ihmiset siitä. Tässä vain muutama hiukan monimutkaisempi esimerkki. Ja tämä on vaikutuksia kaikin kansalaisiin paikan päällä, eh, ei pelkästään energian hinnassa, vaan esimerkiksi sitä kautta, että suuri eh, yritys ei pysty enää ostamaan hiilisähköä, eh, koska sertifikaatit ovat liian kalliita, niin silloin tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi myös kunnallistason yritysveroon. Tällä tulee olemaan paljon vaikutuksia meidän kaikkien täytyy tutkia tätä enemmän, koska tämä on erittäin monimutkainen eh, kysymys. Emme me voi vain sanoa, että energiasekoitus on jäsenvaltioiden ja osavaltioiden tehtävä. Sillä on kyllä vaikutusta kaikkiin muihinkin jäsenvaltioihin ja meidän on pohdittava sitä, pääsemmekö jossain vaiheessa eurooppalaiseen energiasekoitukseen, mutta eh, en tiedä, onnistummeko siitä. Nyt talouskriisin aikana jotkut sanovat, että Eurooppa hajoaa, toiset taas haluavat Euroopan Yhdysvallat. En tiedä, mikä tässä on tulevaisuutta. Kollega Odi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja kiitoksia siitä, että käsittelitte tätä kysymystä. Te puhuitte hyvin paljon tarjonnan ja kuljetuksen välisestä erotuksesta – ja meidän täytyisi hyvin kyetä ymmärtämään se, millä tavalla unioni aikoo investoida näihin kysymyksiin. Ja infrastruktuuri sen jälkeen, kun on eroteltu nämä aiemmat, ope- aiemmat toimijat, aiemmat operaattorit. En tiedä, ovatko kollegat samaa mieltä, mutta minä en enää näe sitä, kuka on näiden infrastruktuurin omistaja. Kuka on vastuussa? Sanotaan, että se on sääntelijä, joka asettaa hinnat. Kuka päättää investoinneista? Ja mietin vain, että olisikohan nyt se oikea aika sille, että infrastruktuurien omistajat esimerkiksi tekevät sopimuksen vaikkapa sähköntarjoajan kanssa. Ja mitä tapahtuu, jos vaikkapa Gazprom ostaa merkittävän osan kaasuinfrastruktuuria. Se ei ole ongelma, koska sääntelijät sitä valvovat, mutta se saattaisi kuitenkin aiheuttaa outoja tuntemuksia kansalaisissa. Eli haluaisin tietää enemmän tästä infrastruktuurista ja mikä on komission pitkän aikavälin näkemys ehdotuksesta, että kansalaisille vakuutaan se, että riippumatta siitä, missä he ovat Euroopan alueella, he saavat laadukasta ja määrällistä riittävää palvelua. Lisäksi ymmärsin, että komissio on pohtimassa kaasun keskusostoja, keskushankintaa Kaspianmeren alueelta. Ja että on olemassa ehdotuksia tällaisen keskuksen luomiseksi joka tietysti on edennyt kuitenkin huonosti, mutta missä kohdin ollaan nyt menossa nimenomaan tällä Kaspianmeren alueella? Ferreira Madurell. Edustaja Ferreira Madurell. Yes, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on paikalla ja haluan kiittää kaikista esityksistä, joita kuulimme kuulla, mutta haluan hyödyntää komission edustajan olla täällä, että olisi hyvä, jos me puhuisimme myöskin joka enemmän infrastruktuureista, koska ne ovat hyvin tärkeitä tässä kysymyksessä ajatellen nimenomaan sisämarkkinoiden loppuun saattamista, koska ei ole mahdollista saada valmiiksi tätä sisämarkkinoita, jos on olemassa tällaisia energisia, energia-asioiden saarekkeita, ajatellen ongelmia, joita on sisäisesti, jotka liittyvät tällaisiin tiettyjen Euroopan alueiden muodostautumisen saariksi sisämarkkinoiden osalta. Kuitenkin on syytä muistaa, että noin kolmasosa jäsenvaltioista ei saavuta tavoitetta, että olisi 10 prosentin yhteyskapasiteetti, joka on tavoite, joka lyötiin lukkoon vuonna 2002. Ja meidän pitäisi pyrkiä täydentämään tämä tavoite, 10 prosentin tavoite, koska tämä olisi tärkeää ajatellen sitä, että voidaan saavuttaa tavoitteet, jotka liittyvät EU 2020-strategiaan. Täällä on puhuttu jo useampaan otteeseen siitä, että infrastruktuurien kehittäminen katsotaan Euroopan intresseksi ja se ei saa olla riippuvasta pelkästään jäsenvaltioiden tahdosta. Mutta se tapahtuu tietysti puhtaasti kaupallisiin kriteerein, mutta olisi sanoa, että on tietysti tapahtunut pientä edistymistä tällä alueella, mutta ajattelen kuitenkin viime kesäkuun toimia, joten yleisesti ottaa voidaan katsoa, että puuttuu edelleen eurooppalainen visio. Haluaisin kysyä komissiolta, katsotaanko tärkeäksi edelleen pyrkiä, pyrkiä siihen, että keskit, otettaisiin enemmän huomioon tämä eurooppalainen perspektiivi näissä kysymyksissä. Potsavila. Ystävällä. Kiitoksia komission puheenvuorosta. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä. Te puhuitte siitä, että on todennäköistä, että luodaan jonkinlainen keskus, jonka kautta tuodaan kaasua Keski-Aasiasta meille. Ja me tiedämme, että Turkin eh, energiayhtiö Polpotas ei mahdollista vapaata siirtoa ja silloin te, se haluaisi myöskin vaikuttaa tähän äh, läpikuljetetun tuotteen hintaan. Silloin tämä yhteinen ostokeskus ei meitä hyödytä mitään, jos meidän on äh, Turkin Bortas-yhtiölle maksettava äh, tällaista läpikulkumaksua. Tässä on kyse siis Turkin energiayhtiöstä ja se vaatien ylimääräisiä kuluja niiltä, jotka Irakista, Keski-Aasiasta, Turkmenistaista haluavat tuoda kaasua. Toinen kysymys koskee turvallisuutta. Te sanoitte, että jäsenvaltioiden olisi yritettävä varmistaa energiahuoltovarmuus täytyisi hyödyttää myös muita energialähteitä. Mitä muita energialähteitä te tarkoitatte? Tarkoitatteko mahdollisesti myös kaasu esiintymiä Pohjois-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa? Kiitoksia. Paul Rübig. Paul Rübig. Joo, danke, Kiitoksia puheenjohtaja sen jälkeen, kun olin lomalla Kyproksella. Seurasin energiatilannetta siellä läheisesti ja energian sisämarkkinoilla on kyllä kysy siitä, että tehdäänkö verkot ylittävää, rajat ylittävää yhteistyötä, onko se järkevää. Erityisesti saarivaltioiden kohdalla tämä kysymys on esitettävä, mutta siellä suurin voimalaitos jouduttiin sammuttamaan räjähdyksen takia ja sen jälkeen syntyi suuria ongelmia energiamarkkinoilla. Nyt on esimerkiksi säädös, että kello 11 aamulla kello yhteen iltapäivällä on kaikki Äh, hätägeneraattorit pantava päälle. Ja nyt sitten ympäri maailmaa äh, halutaan tarjota Kyprokselle energiaa. Äh, onko komissio ehkä pohtinut? tällaista vaihtoehtoisten energiamuotojen aloitetta. Kyproksella on varmaan Euroopassa eniten ähm, aurinkoisia päiviä. Eikö esimerkiksi tällaista Solartech-hanketta voitaisi toteuttaa Kyproksella Euroopan unionissa, koska siellähän tarvitaan lähinnä ähm, viilennystä ja silloin äh, aurinkovoimasta, äh, aurinkosähköstä on eniten hyötyä, kun on paljon aurinkoisia päiviä. Eli tällaiset saaret, kuten Malta ja Kypros, eivätkö ne voisi hyötyä tällaista komission aloitteesta? Äh, Jordan Sislik. Romana Joran Siseli. Eh, govorimo o prehodu is... Kiitoksia. Olemme keskustelleet siitä, millä tavalla kansallinen energiapolitiikka voidaan sisällyttää eurooppalaisen energiapolitiikkaan. Kysymys ei ole pelkästään poliittinen, vaan se liittyy myös toiseen asiaan, eli siihen, että kaikki tekniset vaatimukset täytyy täyttää ja fyysiset vaatimukset. Kyseessä ei ole siis pelkästään poliittinen, vaan myös sosiopoliittinen kysymys. Valinnat yksittäisissä maissa ovat erityisen tärkeitä. On merkittävää se, mitä yksittäiset maat tekevät kansallisesti katsoen. Jos yksi jäsenvaltio päättää täytäntöönpanna valtavia muutoksia omassa politiikassaan, niin tietysti sillä on valtava vaikutus energiamarkkinoihin. Ja sillä on vaikutus myös naapurivaltioihin ennen kaikkea tässä mielessäni on Saksa. Sitten on yleisluontoinen kysymys, jota kannattaa korostaa. Nimittäin mielestäni näissä keskusteluissa meidän täytyy arvioida sitä, miten pitkälle maat voivat mennä päätöksenteossa. Miten voimme asettaa rajoja subsidiariteetille. Meidän täytyy ymmärtää, että meillä on suuria ongelmia Euroopassa, koska on vaikea ottaa käyttöön kaikki nämä voimalaitokset Euroopassa. Meidän täytyy löytää sopivat alueet, jossa näin voidaan tehdä. Lisäksi tulee ottaa huomioon kaikki ne kansalaisten esittämät huolenaiheet ja infrastruktuuripuoli. Jos sitä ei ole riittävästi, niin silloin myöskään energiatuotteita ei ole riittävästi. Tällä voi myös olla kielteinen vaikutus kansalaisiin, ei pelkästään myönteinen. Siitä syystä meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Missä teidän mielestänne ovat yksittäisen maiden riippumattomuuden rajat? Minkä tyyppisiä ponnistuksia jäsenvaltioiden tulisi tehdä energiamarkkinoiden vakauttamiseksi? Onko kaikkia näitä näkökulmia riittävästi valaistu? Angelika Nibler Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan pyytää anteeksi sitä, että tulin myöhässä, enkä voinut alussa kuulla esitystänne, joten kenties olette ottanut jo asian esille. Voimme kenties puhua asiasta sitten kahden kesken, mutta tämä kysymys, joka minulla on, liittyy tähän kolmanteen sisämarkkinapakettiin, kun me hyväksymme sen. Tavoitteena oli, kuten toisessa ensimmäisessäkin paketissa, että pyrimme muuttamaan Euroopan energiasisämarkkinoita, mutta jos nyt katson tilannetta joissakin jäsenvaltioissa, haluaisin sanoa, että olemme todella kaukana siitä, että sataisen aikaa sisämarkkinat. On monia jäsenvaltioita, joissa on kansallisia monopoleja, on jäsenvaltioita, joissa paketin hyväksymisiäkin ei tapahtunut yhtään mitään. Kuulin lopun, puhuitte siitä, että laitteiden osalta toimenpanossa on tapahtumassa jotakin, mutta valtapoliittisesti tai omaisuuspoliittisesti ei ole tapahtunut juuri mitään. Tämä on minun arvioni, ehkä se on väärä. Pitäisikö kuitenkin tällä valiokunnassa nyt ottaa, käydä, aloittaa tästä asiasta rehellistä avointa keskustelua? Tämä irrottaminen, jota katsottiin suureksi välineeksi, jolla voidaan saada toimeenpannuksi energian sisämarkkinat Euroopassa, voidaan todeta, että tällä välineellä tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Ehkä voisi vielä esittää jonkinlaisen arvion asiasta komission kannalta. Olisin kiitollinen. Kiitoksia, Claude Turmes. Uh, thank you, Chair, and uh, welcome. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa takaisin kaikille kollegoille. Toivottavasti ihanien tai ainakin rentouttavien kesäloman viikkojen jälkeen. Minä olisin vähemmän skeptinen sen suhteen, mitä olemme saavuttaneet viime vuosien aikana. Minä olen ollut täällä vuodesta 1999 lähtien ja on selvää, että toinen ja kolmas sisämarkkinapaketti on erityisesti kulttuurivaihdos, koska siihen asti eh, energia, erityisesti sähkö, oli kansallisten monopolien käsissä ja se tosiseikka, että meillä nyt että erityisesti täällä parlamentissa olemme vieneet eteenpäin yritystä eurooppalaistaa näitä energia- ja kaasumarkkinoita. Se, että se on vaikea joissain maassa viedä läpi, ei yllätä minua, mutta meidän tulisi nähdä myös myönteiset puolet. Ja yksi myönteinen puoli ainakin minulle. Minulle jotkut saksalaiset asiantuntijani tai kollegat, joiden kanssa keskustelu sanovat, noivat, että saksalainen ydinvoimasta luopuminen olisi ollut erittäin vaikea viedä poliittisesti läpi ilman omistajuuden eriyttämistä, koska ilman omistajuuden eriyttämistä Juuri ne samat yritykset, jotka, äh, äh, joilla on ydinvoimaloita, olisi ollut tieto siitä, kuinka hyvä tai huono on tilanne verkossa. Ja se tosi seikka, että me olemme erittäneet ja että meillä on riippumaton sääntelyviranomainen, äh, niin sillä oli seuraus saksalaisessa keskustelussa, että saksalainen sääntelyviranomainen ja saksalaiset verkonhaltijat saattoivat sanoa, että meillä on jännitteitä verkossamme, mutta pystymme selviämään niistä. Ja jotkut sanovat, että se tosi seikka, että eriytymme, antoi poliittisen vapauden hallitukselle tehdä tämän muutoksen. Eli se, mitä olemme saavuttaneet, ainakin suurempi avoimuus useampien ja riippumattomimpien toimijoiden kautta. Eräs asia, jonka herra Odi nosti esille, on se, että kuinka ylikansallisia nämä siirtoverkon haltijat ovat. Teidän ajatuksenne siitä, että meillä olisi enemmän yhteisiä ja mahdollisesti lopuksi enemmän eurooppalaista tai alueellista sähkön ja kaasun integroitumista olisi hyvä ajatus. Ei, meidän ei pitäisi olla liian pessimistisiä. Katsotaan esimerkiksi Benelux-maiden ja Saksan markkinoita. Meillä on Tenet, joka on operaattori, joka menee äh, Alankomaidan mm, Pohjanmeren kautta äh, jopa Itävallan rajalle asti. Meillä on siis tällainen iso operaattori, joka hoitaa kaiken tämän. Meillä on myös kaasualalla äh, toimijoita, jotka toimivat sekä Alankomaissa että Saksassa, joten me olemme ylittäneet jo kansalliset rajat, mutta herra Odi sanoi, meidän tulisi pohtia sitä, miten voimme antaa tukea, jotta tämä ylikansallinen kansallisten yritysten luominen voisi nopeutua. Joskus ne ovat yksityisiä, joskus julkisia Minulla on kaksi kysymystä komission edustajalle. Jos haluamme alueellista integraatiota äh, askeleena kohti eurooppalaista integraatiota, niin silloin me tarvitsemme sitä, että kansalliset viranomaiset tekevät parempaa yhteistyötä ja yksi kysymys, johon minä en ole vielä saanut tarpeellista vastausta komissioltakaan, on se, että mitä komissio tekee varmistaakseen, että saksalaiset, ranskalaiset, luksemburgilaiset, belgialaiset, hollantilaiset sääntelyviranomaiset Pohjois- ja Länsi-Euroopassa, joiden täytyy tarkastella tiettyjä markkina no, todellisuutta, kuinka me voimme vahvistaa niiden yhteistyötä, koska jos viitekehys ei ole rajat ylittävä, niin miten voimme olettaa, että toimijat toimisivat rajat ylittävästi? Ja lopuksi viime komissio oli hyvin aktiivinen siinä, että se yritti saada enemmän kilpailua markkinoille. Ja kilpailupääosasto teki tapaustutkimuksia. Minun kysymykseni on, ehkä tämä on subjektiivinen vaikutelma, mutta minulla on se vaikutelma, että nyt on vähemmän innokkuutta tai halukkuutta komissiossa valvoa tukkumarkkinoita ja sitä, kuinka hyvin ne toimivat. Ja jos ne eivät toimi hyvin, niin sitten ähm, puuttua asiaan ja olla tietoinen siitä, että Euroopan suurteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tukkumarkkinoiden hyvä toiminta on ainoa suuri parametri, johon voi nopeasti vaikuttaa. Tässä on kyse, onko kyse 5, 15 vai 20 eurosta per megawatti. Eli olisi hyvä, jos komissio sitoutuisi tähän asiaan vähän enemmän. Kiitoksia. Danke, Frau Kiitoksia, eh, kollega Figueiredo. Obrigada. Também eh, gostaria de... Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksiä. Tässä prosessissa, jossa laajennetaan sisämarkkinoita, on paljon eri huolenaiheita ja kun tarkastellaan niitä eri tilanteita, jotka liittyvät jäsenvaltioihin. Ei pelkästään operaattoreiden välistä eroa, vaan infrastruktuurieroja. Ja jos katsotaan taloudellista tilannetta, niin kysymyksenä on se, että onko mahdollista taata infrastruktuurikehitys maissa, joilla on todella vakavia yhteiskunnallisia tai taloudellisia ongelmia. Ja millä tavalla voidaan tukea näitä maita, kun halutaan nykyaikaista niiden infrastruktuureita? Ja millä tavalla voidaan taata se, että energia jaetaan oikealla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä kaasu tai mikä hyvänsä muu energiamuoto. Toinen kysymys, joka tähän liittyy, liittyy hintoihin, joita loppukäyttäjät ovat maksamaan, ovatpa kyseessä sitten pk-yritykset tai kansalaiset yleisesti ottaen. Sillä energiahintojen lisäys, verot ja niin edelleen – vaikuttavat hintoihin ja joissain tapauksissa myös palkana alennus saattaa olla seurauksena. Hyvin usein työttömyys ja köyhyys kasvaa. Kaikki tämä vaikuttaa niin sanottuun energiaköyhyyteen. Mihin menettelyihin voidaan ryhtyä, jotta voidaan pitää mielessä nämä kaikki eri tilanteet? Vai olemmeko matkalla tilanteeseen, jossa epätasarvo vain lisääntyy? Kiitoksia. Madame Grostet. Grostet. Si. Kiitoksia. Aiemmat kollegat usean otteeseen jo mainitsivatkin infrastruktuurikysymyksen ja sen, mitä rahoitusta tarvitaan, koska kyseessä ovat kustannukset, jotka markkinat useimmiten kattavat. Olemme äskettäin esittäneet ehdotuksia mietinnössä, Suussa Wagnerin mietinnössä, joka koskee energiainfrastruktuureita. Olemme esittäneet ehdotuksia useista eri rahoitusvälineitä, joita tulisi ottaa käyttöön, jotka ovat erittäin innovoivia. Eurooppalaiset rahastot, tai se, että hyödynnetään riskipääomaa. Haluaisin tietää, missä te komissiossa nyt olette tällä hetkellä menossa tässä suhteessa, kun pyritään viemään eteenpäin konkreettisesti näitä ehdotuksia, jotka tehtiin tuossa mietinnössä. Toisaalta meillä on myös hankkeita, jotka voivat olla oleellisia, infrastruktuurihankkeita, jotka voivat olla oleellisia, mutta jotka eivät ole taloudellisesti tuottavia ja jotka sitten jätetään oman onnensa nojaan pitäisi katsoa, että tässä tapauksessa viranomaiset ja yritykset voivat tehdä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena. Millä tavalla haluaisit, että rahoitetaan tämän tyyppisiä infrastruktuurihankkeita? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos herra Rybik kävi Kyproksella ja kertoi kokemuksestaan. Minä olin Puolassa pienessä kylässä ja minäkin saatoin kokea jotakin, mikä on erityisen tärkeää ajatellen nimenomaan infrastruktuuria. Siellä oli sähkökatkos aina kun satoi tilanne oli aivan niin kuin 30 vuotta sitten, aina kun katsoi ikkunasta ulos ja satoi, satoi nähdä, että myöskin sähkötoimitus katkesi. Joten meidän, jos me vain mietimme infrastruktuuria, ajatellen uusia investointeja ja uusia teitä, se on hyvin tärkeää, mutta jos me haluamme saada aikaan sisämarkkinat energian alueella, meidän pitää saada aikaan nykyaikaistamista kunkin jäsenvaltion sisällä kun kuulen, että on kaatunut puu tai tuuli on aiheuttanut vahinkoa, se ei ole riittävä selitys. On häpeällistä, joten minusta minä haluaisin siis sitä kysymyksen teille, miten te suunnittelette, harkitsette tekevän, jotta voitaisiin edistää olemassa olevien verkkojen nykyaikaistamista. Ja toinen kysymys Haluaisin tukea kollegaa, joka puhui omistajuudesta. Kun me puhumme energiatoimitusten varmuudesta, silloin me monissakaan tapauksissa tiedä yritysten osalta omistajuudesta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys eri, monien yritysten tapauksessa. Ei vain silloin, kun herra Odi puhuu, kuka ostaa Shellin kaasulupia Puolassa. Me emme tiedä, kuka sitä tekee. Ja sama tilanne monien muiden yritysten osalta. Uskotteko te, että komissio voisi käsitellä tätä kysymystä niin, että voitaisiin saada aikaan jonkinlainen metodi, jolla voisimme saada lisää tietoa omistajuudesta silloin, kun on kysymys tällaisista perustavanlaatuisista energiainvestoinneista? Danke sehr. Würde gerne noch äh, zwei, drei Fragen auch. Kiitoksia. Minäkin haluaisin muutaman kysymyksen esittää lopuksi. Mitä mieltä komissio on näistä kapasiteettimarkkinoista, miten ne sopivat eurooppalaisiin sisämarkkinoihin? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys on se, että uusiutuvat energiamuodot, niiden osuus kasvaa ja niiden osuus markkinoiden ulkopuolella kasvaa, luovutaanko tästä sisämarkkinoiden konseptista ja sitten sopimuksen rikkomusmenettelyt ja valtioiden puuttuminen sähkön hintaan. Miten komissio aikoo käsitellä tätä tulevaisuudessa? Tähän mennessä ollaan mielestäni oltu varsin varovaisia. Nyt teillä on siellä ainakin 125 tai ehkä 200 kysymystä siinä. Ehkä voitte yrittää vastata joihinkin eh, niihin, joihin pystytte nyt vastaavan. Olisin erittäin kiitollinen. Me olemme tässä nyt varmasti paljon asiaa ottaneet esityslistalle. Kiitos kommenteista ja kysymyksistä on eh, hyvä nähdä, miten yksityiskohtaista kiinnostus on, jota täällä otetaan asioihin ja, ja myöskin tavallaan tämä teidän rohkaisunne on myöskin haaste meille. Mitä tulee infrastruktuuriin? Minä jätin sen pois esityksestäni siksi, että ajattelin, että tieto, joka teillä on tästä aiheesta, olisi jo niin yksityiskohtaista ja yksityiskohtaisempaa kuin muista asioista, että en halua sitä puhua, mutta selvästikin infrastruktuurin loppuun saattaminen, puuttuvien yhteyksien aikaansaaminen ja olemassa olevien verkostojen kunnossapito ja nykyaikaistaminen, ei pelkästään älyverkkojen kehittäminen, on tietysti olennainen kysymys myöskin energiamarkkinoiden toteuttamisessa, koska ilman verkkoja ei tietenkään voi olla rajat ylittävää kauppaa, joten tämä on todellakin avaintekijä. Komissio on kehittänyt erillisen infrastruktuuristrategian, niin kuin tiedätte, ja tältä pohjalta komissio valmistelee lainsäädäntöesitystä, joka tullaan esittämään loka-marraskuussa. Se tulee käsittelemään neljää kysymystä, jotka meidän mielestämme ovat asioita, joihin pitäisi tarttua ajatellen sitä palautetta, jota olemme saaneet infrastruktuuripaketistamme. Ensimmäinen on suunnittelu, infrastruktuurin suunnittelu. Monet teistä mainitsivat, että Euroopan laajuisten eh, verkkojen kehittäminen on tärkeää, koska pitää ottaa eurooppalainen näkökanta infrastruktuurin kehittämiseen. Ja se on jotakin, mistä olemme pitkälti yhtä mieltä ja jonka haluamme heijastuvan meidän esityksestämme. Eli kehityksen tulisi perustua siihen, että yhdistetään ruohontuuri, ruohonjuuri projektit kansallisella tasolla ottaen huomioon kuitenkin vision, joka tulee Euroopan tasolta, mitä ovat tärkeimmät käytävät Euroopan sisällä, joita pitää kehittää ensisijaisesti. Toinen kysymys, joka on ollut esillä, joka kaikki asianosaiset ovat ottaneet esille, on se, miten suuria vaikeuksia on suunnittelumenettelyissä – ja usein paikalliset yhteisöt valittelevat infrastruktuuriinvestoinneista ja tämä usein estää infrastruktuurihankkeiden kehittämistä. Kymmenen vuoden suunnitteluvaiheet, sähkön verkostojen kehittämisessä on, on kysymys, joka on hyvin tärkeä asia, se puuttua ja tämä tietysti on kysymys, jossa pitää ottaa huomioon myöskin oikeutettu tietysti joita on paikallisilla yhteisöillä, mutta pitää pyrkiä myös virtavivaistamaan menettelyjä, joilla voidaan helpottaa Euroopan kannalta olennaisten hankkeiden kehittämistä. Sitten pitäisi saada aikaan myöskin säädökselliset puitteet, jotka mahdollistavat investoinnit infrastruktuuriin. Energiainfrastruktuuri tulee aina olemaan sellainen, joka osalta on tärkeää käsitellä asiaa, koska on tärkeää, että investoijat voivat luottaa siihen, että, että säädeltyjen järjestelmien kautta he voivat saada, saada palautetta investoinneistaan. Kolmas asia on sitten rahoituspuoli. Komissio uskoo, että infrastruktuuriinvestointien pitäisi mahdollisimman pitkälti olla markkinoiden rahoittamia, ja vain silloin, kun markkinat eivät pysty järjestämään rahoitusta, pitäisi käyttää julkisia varoja. Pitäisi myös pyrkiä edistämään tehokasta julkisten varojen käyttöä niin, että pitää saman aikaan saada aikaan yksityistä investointia. Ja tämän asioita pitäisi myöskin käsitellä, kun kehitellään edelleen infrastruktuuripakettia. Haluaisin myöskin korostaa erityisesti sitä, että sen lisäksi, että varmistetaan, että infrastruktuuria kehitetään ja käytetään hyvin, Kysymys ei ole pelkästään siitä, että luodaan lisäinfrastruktuuria. Kysymys on myös siitä, että käytetään olemassa olevaa infrastruktuuria tehokkaammin. Ennen kaikkea kaasusektorilla voimme nähdä, että näitä yhdistäjiä tekijöiden osalta niissä on ruuhkautumista niitä varataan pitkällä tähtäyksellä, mutta jos sitten katsoo kuitenkin teknistä, miten näitä kapasiteetteja käyttää, voidaan todeta, että teknisesti ne suinkaan eivät ole ruuhkautuneita. Kysymys on siis markkinoiden suunnittelusta, eli siitä, että se kapasiteetti, jota luodaan, jota ei käytetä, palataan takaisin markkinoiden käytettäväksi. Ja tämä liittyy myöskin siihen, miksi on niin tärkeää suunnitella markkinoita, koska ei kannata luoda uutta putkea olemassa olevan viereen, jos olemassa olevaa ei käytetä tehokkaasti. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, ja jossa haluaisin kenties myöskin ryhmitellä kysymyksiä, joita on käsitelty, tai niputtaa kysymyksiä, on esitetty, joka liittyy tähän irrottamisen kysymykseen, unbundling. Niin, tulokset eivät ole suinkaan kuten edustaja Turmes sanoi, että tulokset ovat ole pelkästään kielteisiä. Meillä on ollut myönteisiä tuloksia energiasektorin vapauttamisesta. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen sitä, miten kaasumarkkinat esimerkiksi Länsi-Euroopassa ovat reagoineet eri kysyntä- ja tarjontakuvioihin kansainvälisillä maailmanlaisilla markkinoilla, koska talouskriisit ja muut ovat vaikuttaneet kysynnän alhaiseen tasoon ja kuitenkin siihen, että tarjonta on ollut melko korkealla tasolla. Ja tämä on välittömästi vaikuttanut myöskin hintoihin, äh, äh, mikä kuitenkaan ei ole näkynyt samalla tavalla Itä-Euroopassa, äh, ajatellen että tukkomarkkinoiden hintoja erinäisistä syistä johtuen, johtuen siitä, että kuitenkin markkinat, mutta sitten Saksan päätös luopua ydinvoimaloista ja ottaa joitakin niistä pois verkosta. Fukushiman äh, tapahtuman jälkeen on puhuttu paljon siitä, miten se on vaikuttanut hintoihin, mutta jos katsotaan kuitenkin sitä esitystä, jonka me saimme Saksan äh, äh, ministeriöltä ja Saksan liittovaltion verkkovirastolta, on nähty, että nämä ovat melko lyhyen aikavälin tuloksia, koska tämä liittyy siihen, mitä vaikutuksia markkinoille, mutta kuitenkin välittömästi tämän nousun jälkeen tämä taas tasaantui, hintakehitys siis. Ja markkinoilla on, on toimintaa, ne toimivat, likviditeettiä markkinoilla, sekin on kasvamassa. Volyymit, joita josta joista käydään kauppaa spot-markkinoilla sekä kaasun että sähkön osalta ovat lisääntymässä jo toimimassa tiettyjä myönteisiä merkkejä, mutta kuva on hyvin erilainen, tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja kuten mainitsin esityksessä, niin kysymys, tämä ei aina heijastu siinä, että koko ketjussa on riittävästi kilpailua. Miksi tuotannon osalta ei ole riittävästi kilpailua kaikissa jäsenvaltioissa? Aivan usein eh, toimittajat saavat eh, tuotteen yhdeltä toimittajalta ja on tärkeää, että jäsenvaltioissa kansalliset sääntelyviranomaiset pyrkisivät muuttamaan tähän myöskin vähittäismarkkinoiden toiminta on asia, jota pitäisi pyrkiä edelleen kehittämään. Mitä tulee irrottamiseen, en ole niin ö, pessimistinen sen suhteen. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita on valittu omistamisen irrottaminen mallina, jota toteutetaan kansallisessa lainsäädännössä. Ennen kaikkea sähkön osalta tämä on selkeästi nähtävissä. Meidän jäsenvaltiot ovat kuitenkin valinneet nimenomaan tämän mallin toimeenpanemisen myöskin sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on valinta operaattoreilla, valimaisuuksia operaattoreilla – siellä yhä enemmän siirrytään omistajuuden irrottamiseen. Tämä on jotakin sellaista, jota on olemassa, joka tulee menemään eteenpäin myös yhä enemmän tulevaisuudessa. Se, että on tietynlainen näiden siirtojärjestelmäoperaattoreiden emansipoitumista, mikä on selvästi trendi, joka on olemassa. Ja ajattelen sitä, että kansallisilla viranomaisilla on yhä enemmän tarvetta tarkastella asioita eurooppalaisesti, mutta myöskin nämä verkko-operaattorit, niiden he katsovat itseään erillisenä toimijoina, eivätkä sunkaan minä varsinaisen tuottajan pikkusisarina. Ja tämä on tärkeää, että verkkojen toimijat toimisivat yli rajojen. Tämä on lisääntymässä. On olemassa verkostoja, joita operoidaan yli rajojen ja tämä luo myös uutta dynamiikkaa. Mutta kuten mainitsin esityksessäni, meidän täytyy tarkastella sitä, miten ne, jotka ovat varovaisempia jäsenvaltion tai yhtiön tasolla, että, että he olisivat vakavissaan tästä irrottamisesta ja myöskin aktiivisesti, dynaamisesti pyrkisivät ottamaan omakseen uuden liiketoiminnan mallin, joka on kilpaileva – ja tarvittaessa pitäisi todellakin pyrkiä muuttamaan ajattelutapaa liiketoiminnassa. Mitä tulee sitten monimuotoistamiseen ajatellen eh, energialähteitä? Tässä on puhuttu paljon Kasvimeren alueesta ja Nabukosta. Mainitsin aiemmin sen, että ei nähdä samoja trendejä hinnoittelussa Itä-Euroopassa verrattuna läntiseen Eurooppaan viime vuosien ajalta. Ajattelen kuitenkin sitä, miten maailmanlaajuinen tarjonta vaikuttaa hintoihin. Tosiasia on, että Itä-Eurooppa on yhä edelleen riippuvainen yhdestä toimittajasta, eli sillä ei ole paljon valinnanmahdollisuuksia. Täällä on myöskin puhuttu siitä, että on olemassa alueellisia intressejä luotaessa varastointikapasiteettia, mutta haluaisin sanoa, että pitäisi kehittää äh, nestekaasuterminaaleja äh, alueellisen äh, tilanteen osalta. Pitäisi myöskin katsoa, miten voidaan Baltian maissa saada monimuotoistettua tarjontaa nimenomaan tällaisen nestekaasuterminaalin kautta. Meissä olisi hyvä johonkin maahan tämä siellä luotaisiin, mutta että näiden maiden pitäisi itse alueellisesti tarkastella näitä kysymyksiä meidän mielestämme. Täällä on myös kerrottu sitä, että komission pitäisi ajaa kansallisia sääntelyviranomaisia harjoittamaan yhteistyötä alueellisesti, ja tämäkin on minusta perusteltu kommentti. Tietyssä määrin alueellinen yhteistyö kansallisten sääntöviranomaisten kesken toimii hyvin, jos ajatellaan markkinoiden yhdistymistä energian osalta pohjoisessa ja länsi Euroopassa, joka, johon on pitkälti liittynyt ja sen viranomaisten läheinen yhteistyö. Tämä on hyvä esimerkki. Olen kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sama yhteisön intensiivisyys ei ole havaittavissa muilla alueilla, ehkä kenties kaasusektorilla yhtä pitkälti kuin sähkösektorilla. Pitäisi ryhtyä, on tarkoitus on ryhtyä aloitteeseen, olemme ryhdymme aloitteeseen huhti-toukokuussa, jossa pyysimme äh, alueellisia sääntöviranomaisten yhteistyöelimiä esittämään äh, kesä, heinäkuun mennessä, miten ne näkisivät, miten yhteistyö voivan edistää energia- sisämarkkinoiden syntymistä. Sähkön osalta olemme saaneet näitä raportteja, kansalta emme vielä ole saaneet niitä. Olemme valmiita kommentoimaan näitä, niitä voimme edistää, äh, ajaa alueita paremmin hyödyntämään sitä potentiaalia, jota niillä on energiamarkkinoiden toteuttamiseksi. Mitä tulee sitten tuotantolähteiden monimuotoistamiseen, on puhuttu myös siitä, miten voisi olla tällaisia ostokeskuksia Euroopan yritysten kesken, joilla helpotettaisiin tätä prosessia. Tästä minun on todettava, että olin varma siitä, mm, ajatellen aiempaa kysymystä, jossa puhuttiin siitä, että missä väärin julkisten viranomaisten tulisi toimia yritysten tavoin investoijina – missä tässäkin tapauksessa komissio on avoin valmis tarkastelemaan esityksiä, jotka tulevat teollisuudelta, mutta jotka mutta komissio itse ei katso, että sen tulisi organisoida tällaisia rakenteita. Teollisuuden esitys, jota esitettäisiin, pitäisi arvioida kilpailusääntöjen pohjalta, koska olen varmistaa sen, että jos kaasua ostetaan yhteisesti, niin että takana on lukuisia mm, tärkeitä energian toimittajia Euroopassa, on tärkeää, että nämä toimittajat kilpailisivat keskenään siinä vaiheessa, kun ne myyvät tätä energiaa eteenpäin Euroopan markkinoilla. Joten se, että ostetaan sitä yhdessä, ei välttämättä ole ongelma, mutta kilpailun kannalta täytyisi myöskin huolehtia sitten siitä, mm, että katsotaan, mitä tapahtuu jatkomyynnissä. Ja tämä on asia, joka on asia, josta teollisuuden tulisi tehdä esityksiä, joita me sitten tarkastelisimme. Avoimuuden kysymys on otettu esille useaan otteeseen. Toive avoimuuden lisääntymisestä siitä, kuka omistaa siirtoomaisuutta, kuka omistaa osakkeita yleisesti energiayrityksissä. Todellakin on tarvetta suurempaan avoimuuteen energiasektorilla, olen yhtä mieltä siitä. Itse aiemmin työskentelin tele- kommunikaation alueella, ja kun siirryn energia-alueelle, olin yllättynyt siitä, mitä vähän avoimuutta, miten vaikea komissionkin on saada tietoa siitä, mikä on pitkän tähtäyksen sopimusten sisältö tai mikä on osakkeenomistajien rakenne. Ja tämä on asia, johon pitää saada aikaan selveyttä ja, ja olemme Remitin kautta ottaneet askeleen, oikean oikeaan suuntaan. Parlamentti hyvin voimakkaasti lisäsi tähän rekisteröintijärjestelmän kaupankäyjien osalta, joka lisää avoimuutta. Samoin myöskin irrottamissäännöt luovat avoimuutta siihen, kuka omistaa siirtoomaisuutta. Ja ensimmäinen kysymys, joka me tulemme esittelemään, esittämään kansalliselle sääntöviranomaiselle, kun katsomme sertifiointimenettelyä, on se, voitaisiinko olla yksityiskohtainen tieto siitä, kuka omistaa siirtoomaisuutta. Tämä on asia, joka tuo lisää avoimuutta markkinoille, mikä on hyvä capacity markets and... Kapasiteetti, markkinat, puheenjohtajan kysymykseen. Se on jotakin, mistä olemme tällä hetkellä kiinnostuneita. Ja kapasiteettimarkkinat, voisivatko ne auttaa rahoittamaan investointeja, joita tarvitaan tuottamisen, tuottamiskapasiteetin osalta sitä on syytä katsoa avoimesti, mutta kun, niin kuin sanottu, paholainen on yksityiskohdissa, kun on kysymys sellaisista toimenpiteistä, joilla pyritään puuttumaan markkinoihin. Meidän on varmistettava se, että jos puututaan markkinoiden toimintaan, silloin ei pidä tukahduttaa myönteisiä signaaleja, joita markkinat voivat antaa liittyen siihen, missä investoinnit voivat olla tehokkaita. Joten kun tällaisia toimenpiteitä otetaan, niiden pitää olla oikeassa suhteessa, oikein suunnattuja ja ei pidä ottaa liian suurta osaa energiatuotannosta markkinadynamiikan ulkopuolelle. Ja tämä on asia, josta on keskusteltu myöskin Iso-Britannian viranomaisten kanssa. Jos otetaan koko uusiutuvien tuotanto ja kenties myöskin ydinenergiaa markkinoiden ulkopuolelle ja ajatella sitä, minkälaisia hintasignaaleja markkinoilta tulee, silloin voidaan kysyä, mikä on näiden hintasignaalien arvo. On vaikea antaa tässä vaiheessa lopullisia vastauksia, mutta tämä on asia, joka on meidän mielessämme tärkeänä kysymyksenä, jota on tarkasteltava, jota on analysoitava ja tutkittava niin, että voidaan esittää äh, näkemyksiä siitä, miten markkinoiden suunnittelun pitäisi muuttua, jos tulee tilanne, jossa paljon tuotantoa täytyy toteuttaa niin, että se ohjataan toimenpiteillä, joilla puututaan markkinoiden toimintaan. Hinnoittelu. Energia, köyhyys ja se, miten taloudet voivat tullakin kokea vapauttamisen tulokset ja myös investointien tulokset on myös vaikea kysymys. Esimerkki Puolasta ja sähkökatkoista ja siitä, että on aliinvestointia eh, tällaiseen normaaliin verkostojen kunnossapitoon. On huolehtiva siitä, että verkot ovat ajan tasalla ja tarjoavat riittävästi energiaa kuluttajille, mutta selvästikin investoinnin taso liittyy hintoihin, joita kuluttajat ovat valmiita maksamaan tai pystyvät maksamaan – sähköstä. Sillä jos katsoo sitä, miten monet taloudet Euroopassa tällä hetkellä riippumatta talouksien tulotasosta hyötyy säännellystä hinnoista, niin tämä on tärkeä kysymys ennen kaikkea, kun säännellyt hinnat ovat sellaisella tasolla, että tukkumarkkinat ovat lähes samalla tasolla. Tiedän, että tämä on vaikea kysymys. Säännellyt hinnat ovat vaikea kysymys. Mutta komissiona meidän täytyy myös pitää tätä silmällä ja rikkomusmenettely, kysymys, jotka liittyvät säänneltyihin hintoihin, ovat asioita, jotka ovat keskellä, ovat kesken ja tavoitteena ei suinkaan ole se, että sanotaan jäsenvaltiolle, että säännellyt hinnat pitäisi estää, että ne ovat kiellettyjä, mutta säännellyt hinnat, niiden pitäisi olla oikein suunnattuja, hyvin suunnattuja niin, että jäsenvaltiot tekevät eron kuluttajien kesken, jotka tarvitsevat suojelua niin, että he saavat jäsen, säänneltyjä vähittäisintoja suhteessa sellaisiin kuluttajien, jotka eivät tarvitse tällaista suojaa. Ja kun markkinat kehittyvät, pitäisi myöskin pystyä kohdentamaan paremmin hintasäännettelyä niille haavoittuvassa asemissa oleville kuluttajille, jotka tarvitsevat tällaista suojelua. Ja silloinkin voidaan kysyä sitä, onko hintasääntely tehokkain tapa auttaa näitä kuluttajia, jotka kärsivät energiaköyhyydestä? Vai voisiko niin, että energiatehokkuuden toimet voisivat, tai asumusten etäinen sijainti voisivat olla asioita, joita voitaisiin tarkastella? Jäsenvaltiot aivan liian helposti edelleenkin käyttävät välineitä, aivan liian laajalti käyttävät säännöt ja hintoja saavuttaakseen tavoitteen – Ja tämä on vaikuttanut kielteisesti siihen, että luotaisiin sellaiset puitteet, joissa voi syntyä kilpailuja investointeja. Niin, olenko tässä nyt kenties unohtanut jotakin, jonkin erityisen kysymyksen kannut esille. En tiedä, tiedä että olen, olen varma siitä, että olen käsitellyt kaikkea yksityiskohtaisesti ja erityisesti. Jos en näin tehnyt, niin muistuttakaa näistä kysymyksistä, mutta totta kai olen valmis myöskin vastaamaan niihin kahdenkeskisesti tai kirjallisesti jälkikäteen. Darf mich herzlich bedanken, Frau Bernhards. Das waren viele Kiitoksia Rova Bernard. Tässä oli hyvin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä ja erittäin yksityiskohtaisia vastauksia myöskin. Haluan sydämesti kiittää tästä ja ehkä me hyödynnämme tätä teidän tarjousta. Ne olisi hyvä, jos me voisimme saada jonkinlaisen listan, ei mitään suurta tutkimusta, vaan listan, jossa mainitaan nämä ongelmat ja viitataan myös yksittäisiin maihin, että missä näitä ongelmia on. Ehkä me voisimme pyytää tätä kirjallisesti vielä teiltä niin, että meillä olisi jokin asiakirja, jota voi tarkastella ja katsoa, että muuttuvatko asiat. Kiitän vierailustanne, kertomuksestanne ja keskustelusta ja päätämme tähän esityslistan kohtaan viisi ja sitten menemme esityslistan kohtaan, entisen kohtaan neljä, uuteen kohtaan kuusi. müssen noch ein, zwei Minuten warten, bis der Computer nicht nur da ist, sondern... Nyt meidän pitää odottaa muuta minuuttia ennen kuin saadaan tänne tietokone ja se myös liitettyä. Nyt sen pitäisi tulla ja nyt se pitää vielä liittää. Mä olen, on, on. It works. Well, somebody told me that it... Se toimii, tai joku sanoi minulle, että sen pitäisi. No hienoa. Hyvä on, hyvät naiset ja herrat. Sitten jatkamme esityslistan kohdalla kuusi. Haluan toivottaa tervetulleeksi herra Greenin, joka eh, esittelee meille ähm, korkean tason asiantuntijaryhmän tuloksia, asiantuntijaryhmä, joka koskee keskeistä kehitystä vauhdittavia teknologioita. Me olen kiitollinen siitä, että voimme jälleen kerran puhua tästä. Herra Green, teillä on puheenvuoro. Ja me saamme myös tämän erittäin mielenkiintoisen asiakirjan keskustelemme pohjaksi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo saada puhua täällä erittäin tärkeässä Euroopan parlamentin valiokunnassa. Ja minä edustan korkeatason työryhmää, joka käsittelee keskeistä kehitystä vaadittavia teknologioita. Se luotiin komission toimista heinäkuussa 2010 ja esitteli myös kertomuksensa. Teillä varmaan on kaikilla siitä oma kappale edessänne viime kuussa. Tänään haluaisin kertoa joistakin oleista kohdista tuossa kertomuksesta ja haluaisin pyytää teidän apuanne, kun täytäntöönpannaan näitä suosituksia. Uskoakseni tämä on tärkeä kysymys, koska korkeatason työryhmämme ja näiden jäsenet tuossa kuvassa edessä edustaa uskoakseni johtavia tutkijoita, teknologian edustajia ja tutkijoita teknologian puolella. Meidän ennusteemme on, että jollei ryhdytä todella merkittäviin toimenpiteisiin lähitulevaisuudessa, niin menetetään erittäin meniä työpaikkoja, korkeapalkkaisia työpaikkoja, tärkeimmillä tuotantoaloilla, tutkimusaloilla menetetään ja ne menetetään hyvin nopeasti. Siitä syystä haluaisin käydä läpi tämän kertomuksen tärkeät kohdat hyvin nopeasti ja sitten saatte sitä kysymyksiä tämän jälkeen. Hyvin lyhyesti haluan mainita, mitkä ovat meidän päätavoitteemme, mitä tällä hetkellä tällä alueella tehdään – ja sitten suosituksemme otan myöskin esille ja kerron, millä tavalla teidän arvovaltainen valiokuntanne voi auttaa meitä. Meidän tavoitteemme ovat olleet kuudella eri alueella, nanoteknologiassa, mikroelektroniikassa, bioteknologiassa, fotoniikassa ja kehittyneiden materiaalien valmistamisessa. Miksi nämä kuusi aluetta, kuusi teknologiaa? Tämä on erityisen tärkeää kaikkien tuotteiden valmistamisessa. Katsotaan vaikkapa matkapuhelinta. Teillä varmaan useimmilla on se mukana tänään. Siinä käytetään erittäin edistyksellisiä materiaaleja. Siinä on mikroelektroniikkaa, nanoteknologiaa hyödynnetään, siinä on fotoniikkaa, valokuvien ottamiseen ja videoiden nauhoittamiseen. Jossain tapauksissa on myös bioteknologia mukana tunnistamiseen. Jos katsotaan vaikkapa toista tuotetta, lintuinfluenssatestiä, siinäkin on tätä materiaalia, mikroelektroniikkaa, nanoteknologiaa, fotoniikkaa ja bioteknologiaa. Ja näin voimme käydä läpi kaikkien eri materiaaleja läpi esimerkiksi aurinkokennot. Niissä on materiaaleja, mikroelektroniikkaa, nanoteknologiaa ja niin edelleen. Kaikki tuotteet, joita katsotaan tänä päivänä, sisältävät erittäin suuren osan keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologiaa. Viimeisenä esimerkkinä auto, joka on huomattava määrä elektroniikkaa. Miltei 70 prosenttia auton arvosta koostuu elektroniikasta, sitten bioteknologiaa, keinotekoiset materiaalit, joita käytetään auton renkaissa, fotoniikkaa, äh, autovaloissa ja informaatiojärjestelmässä, nanoteknologiaa sitten käyttää valmistuksessa. Ja jos katsotaan yksityiskohtaisesti tätä läpi, tietysti ymmärrätte, että tätä kaikkea näin, mutta niin voidaan nähdä, minkälaiset eri valmistusketjut ovat meillä kaikilla eri näillä alueilla. Ja esimerkkinä sitten, kun siirretään keskeistä kehitystä vauhdittavasta teknologiasta tuotteisiin ja ratkaisuihin. Voidaan katsoa autoteollisuutta, valaistusta, nanoelektroniikkaa. Kaikkien näiden ketjujen alussa nähdään keskeistä kehitystä vauhdittava teknologiaa. Meidän täytyy siis tässä osata toimia, jos haluamme luoda sellaisia tuotteita, jotka taas puolestaan sitten tuovat niitä työpaikkoja, joita kansalaisemme tulevaisuudessa tarvitsevat. Siitä ei ole epäilystäkään. No sitten katsotaan, missä ollaan tällä hetkellä menossa. Ensinnäkin Eurooppa on mukana kilpailussa keskeistä kehitystä vaikuttavien teknologioiden kehittämisessä, jotka siellä istuvat ihan huoneen piippuhyllyllä, niin voitte nähdä, että tässä nämä eri käyrät kertovat, mikä määrä patentteja on se on keltainen kurva, siis tämä Yhdysvaltojen osa. Aasialla on vihreä. Ja tuommoinen suhteellisen horisontaalinen ö, käyrä on Euroopan patenttien määrä. Patenttien näkökulmasta katsottuna siis Eurooppa on edelleen mukana, mutta samalla nähdään, miten nopeasti Aasia on nousussa. Tässä nyt ei puhuta kopioinnista eikä mistään muustakaan, vaan uusien tietojen kehittämisestä. Eurooppa on siis mukana kisassa ja kun patentteja laitetaan järjestykseen, niin tämän tutkimus- ja kehityksen puolelta, niin Eurooppa on tärkeä tekijä. Siinä on esimerkiksi mukana Ranska CEAssa. Ja jos patentteja nyt tarkastetaan tässä suhteessa, näytän missä kohdassa olemme menossa. Kolme esimerkkiä jotka saattavat olla mielenkiintoisia, jotka liittyvät esimerkiksi akkuihin autoissa, bioetanolituotantoon ja aurinkokennoihin. Ensinnäkin akkupuoli. Tämä on ihan yksinkertaistettu tässä nämä kolmiot, jotka näette, kolme kolmiota kertovat, miten paljon patentteja on näiden kolmen blokin välillä. Yhdysvallat, Eurooppa, Aasia. Yhdysvalloilla on 30 prosenttia patenteista, Euroopalla 31, paremmin menee, ja Aasialla 35, yllättävää kyllä. Mutta siis suurin piirtein sama. Nyt katsotaan ympyröitä. Ympyrät kertovat, miten paljon on valmistusta ja työpaikkoja. Katsokaapa Aasian ympyrää. 87 prosenttia valmistuksesta tapahtuu, tuotannosta tapahtuu Aasiassa – 87 prosenttia työpaikoista näistä hyvin palkatusta työpaikoista on Aasiassa, 1 prosentti Yhdysvalloissa ja nolla Euroopassa. Kun puhutaan korkeateknologisista akuista. Tämän seurauksena nyt on käynnissä kisa kehittää uusia akkuja sähköautoihin. Ja tämä on Renaulta saatua luottamuksesta tietoa siitä, mikä tällä hetkellä on rahankäyttö tällä puolella. Aasiassa näette 3,3 miljardia euroa viime vuonna. 2,5 miljardia siitä akkuihin. Sehän on koko sähköauton sydin, ö, sydän, ikään kuin moottori tavallisessa autossa. Eurooppa 1,2 miljardia, 1,2 miljardia akkuihin anteeksi, Yhdysvallat 9,2 miljardia ja Eurooppa käyttää 100 miljoonaa. Miten me voimme saada käsimme tällaisella panostuksella tulevaisuuden autoteollisuuden? Ranska ja Saksa näkyy siinä eroteltuna. Presidentti Obama puheenvuorossaan kansakunnan tulevaisuudesta tänä vuonna – totesi tämän ja sanoi, että säännöt ovat muuttuneet. Hän on antanut luvan hallituksilleen, liittovaltion viranomaisille tehdä kaikensa, jotta voidaan voittaa tämä kilpailu. Sen seurauksena siellä on keskitytty ei pelkästään innovointiin ja koulutukseen, Ja sitten hän toteaa, että meidän täytyy myöskin saada ulkomaalaista valmistusta Yhdysvaltoihin. Tämän seurauksena Yhdysvallalla on erittäin aggressiivinen ulkomaisten yritysten houkuttelu käynnissä. Se on ottanut käyttöön kaikkein, ja BASF on ottanut käyttöön siellä erittäin tärkeän akkuvalmistuksen ja SAFT myöskin pyrkii samanaikaiseksi akkujen valmistusta Yhdysvalloissa, koska apurahoja myönnetään niin paljon. Jos katsotaan sattia, niin se saa 200 miljoonaa tuotantolaitokseensa ja 50 prosenttia siitä, miltä ei tuli energiaministeriöltä. Jos tämä pyrkisi tekemään Euroopassa, niin yritys joutuisi suuriin ongelmiin kilpailupääosaston kanssa ja muiden rajoitteiden kanssa. Sama Basfille – 50 miljoonaa tuotantolaitokseen ja 24,6 miljoonaa lisäapua. Me menetämme kaikkein tärkeimmät teknologiatoimijamme Yhdysvalloille ja Kiinalle. Eteenpäin seuraava esimerkki koskee bioetanolia. Tässä katsotaan patenttien osuutta. Eurooppa 36 prosenttia on Euroopassa, 34 Yhdysvalloissa ja 23 Kiinassa. Katsotaanpa valmistusta. 54 prosenttia Yhdysvalloissa, 5 prosenttia ja laskussa voimakkaasti Euroopassa. Meillä on täysi epäsuhde tieteen ja valmistuksen välillä. Paraneeko tilanne tällä alalla? No, Brasilian hallitus esimerkiksi on juuri julkaissut eh, suunnitelmansa investoida 18 miljardia tälle alalle, jotta se voisi lisätä eh, tutkimusta kehitystä tällä alalla. Kokonainen Euroopan investointi tällä alalla vuonna 2010 oli 6 miljardia. 6 miljardia. Paljon vähemmän kuin mitä tarvittaisiin, jotta voitaisiin toimia. Ja Yhdysvallat presidentti Obaman äh, alaisuudessa on jälleen kilpailut voimakkaasti, pyrkinyt saamaan itselleen uuden teknologian johtavat valmistajat. Ja tässä esimerkkinä yhdistyneen kuningaskunnan Ineos Bio-yritys, joka on houkuteltu Yhdysvaltoihin. Se on saanut 130 miljoonaa tuotantolaitoksensa, 50 miljoonan apurahan Yhdysvaltain energiaosastolta ja 75 miljoonaa maatalousministeriöltä. Näitä ei voitu saada Euroopan investointipankilta, joten kaikkein edistyksellisimmät, voimakkaimmat, vahvimmat, uusimmat toimijamme vedetään Euroopan ulkopuolelle. Ja viimeinen kohta koskee aurinkokennoja. Se on erityinen ala, koska Euroopalla on suurin markkina-alue koko maailmassa. 77 prosenttia maailman markkina-alueesta on Euroopassa. Markkinat ovat siis olemassa kaikkialla ympärillämme. Jos katsotte mitä hyvänsä sanomalehtiä, International Herald Tribunein etusivulla on suuri kuva siitä, miten Philipsburgin pormestari seisoo aurinkokenno puiston edessä mutta ne eivät varmaan ole saksalaisia aurinkokennoja, eivätkä tulevaisuudessa sitä ainakaan ole. Jos katsotaan patenttiosuutta, 29 prosenttia patenteista on Euroopassa, Yhdysvalloissa 27. Joka kerta, kun me olemme johdossa patenteissa, niin Aasialla taas on 42 prosenttia. Katsotaan valmistusta. Markkinat ovat siis Euroopassa. Meillähän pitäisi olla suurin osa markkinoista, koska markkinat ovat eurooppalaiset. Meillä on alle 13 prosenttia maailmanmarkkinoista. No paraneeko tilanne? Olemme korkeatasoryhmässä analysoineet tilannetta. En usko, että tämä pääsee lehden etusivulle, koska äh, tätä on harmi sanoa, mutta tämä on eurooppalaisten yritysten tila vuodesta 2001, 2004, 2009 ja 2010 ajalta. Näette liput eri yritysten kansalaisuuden. Vuonna 2010 vuotta sitten, meillä oli kuusi maailman kymmenestä parhaasta yrityksestä. Vuonna 2010 yksi ainoa yritys enää ylsi tuonne kymmenen parhaan listalle. Ja tuokin yritys on jatkuvassa laskussa maailmanlaajuisesti katsoen. Missä muut sitten ovat? No, Yhdysvaltain yritykset, yksi vuonna 2001 ja yksi vuonna 2010 myöskin. Katsotaanpa asialaisia yrityksiä. Japanilaiset, niillä oli neljä vuonna 2004, kaksi vuonna 2010 ja kaksi vuonna, 20, vuonna 2009 ja 2010 molempina. Ja nyt jos katsotaan, niin tässä sitten loput. Kahdeksan kymmenestä huippupaikasta, kun valmistan aurinkokennoja kuuluu kiinalaisille tänä päivänä. Ensi vuonna varmaan totilana vieläkin selvempi. Nuo yritykset, siis aurinkokennojen valmistushan ei ole mikään ongelmallinen tilanne, mutta tarvitaan suuren mittakaavan tuotantolaitoksia. 21 miljardia lainoja menee neljälle kaikkein suurimmalle kiinalaiselle yritykselle. 21 miljardia valtion lainoina, niitä ei myönnetä mihinkään markkina, markkinakoroilla, vaan puhutaan edullisemmin. Tilanne vain huononee. Deutsche Bank esitti äskettäin kertomuksen siinä, että pian nämä lainat ovat 33 miljardia. Yksi yrityksistä, joka ei kuulu top 10 on juuri saanut 7,6 miljardin lainan. No se on varmasti top 10 ensi vuonna. Meillä on siis tilanne, jossa markkinat ovat eurooppalaiset ja maat kuten Saksa sanoo, että me käytämme uusiutuvia energialähteitä. Useat maat ovat käyttäneet useita miljardeja – mutta kaikki tuo raha on mennyt Kiinaan, joka valmistaa ja saa työpaikat. Meillä on Euroopassa ikään kuin kuoleman laakso. Se on tiedon ja markkinoiden välillä. Aasia ja Yhdysvallat käytetään suhteellisesti paljon vähemmän perustutkimukseen kuin Eurooppa, mutta emme osaa muuttaa tätä tietoa työpaikoiksi ja varmistaa markkina-aloittamme. Nyt yritämme katsoa, millä tavalla voisimme saada sillan tuon kulkemaan tuon kuolemanlaakson yli. Lopuksi haluan vain todeta vielä, mitä tapahtuu näillä eri muilla alueilla. valaisualalla meillä on Osram, Philips, Olemme siinä vahvoilla, mutta se on menossa saman suuntaan kuin aurinkokennotkin. Näette tuon arvoasteikon punainen materiaalit, vihreä elektroniikka, komponentit keltainen ja sitten järjestelmät on sininen. Kiina kasvattaa osuuttaan dramaattisesti näillä alueilla. 50 prosenttia jo kaikista ostetusta materiaalista tällä alueella. valmistusta vielä enemmän. Ja kysynnän kasvu Kiinalla on siinä LED-kaupunki-hanke, 21 kaupunkia on siinä mukana. Ja tarkoitus on asentaa 10 000 LED-valoa jokaisen näihin kaupunkiin. Se merkitsi esimerkiksi yhdessä maakunnassa Guangdongissa sitä, että 90 miljoonaa laitetaan katuvaloihin. Eurooppakin on ottanut käyttöön oman ohjelmansa ja se aikoo käyttää jopa 10 miljoonaa euroa kilpailakseen Kiinan kanssa tällä alueella. Varmaan Kiina tutisi pöksyissään, kun kuuli tämän valtavan summan käytettävän Euroopassa. Meillä on muitakin huolenaiheita monilla muilla aloilla, Grenoblesta, jos katsotaan asiaa. Meillä on nimittäin johtava tiedeyhteisö siellä. Meillä on eurooppalainen äh, tutkimustyö. Lisäksi on uusia yrityksiä. Quercus Technology esimerkiksi. Tuo yritys ei kuitenkaan löytänyt rahoitusta taakseen, jotta se voisi saada aikaiseksi. Ja näin ollen Rusnano osti sen Venäjältä 300 miljoonalla ja näin valmistus siirtyi Venäjälle aivan kuin amerikkalaiset ovat ottaneet useita yrityksiämme sinne. Eli emme voita. Yhdysvalloillakin on Itreä vastaava valiokunta ja erilaisia ö, muita neuvonantajia ja on esitetty siellä kertomus juuri toukokuussa, jonka löydökset ovat samankaltaisia. Ensinnäkin siellä pyritään pääsemään tämän kuolemanlakson yli. Siellä puhutaan siitä, millä tavalla voidaan ottaa käyttöön teknologiainfrastruktuuri, siis nimenomaan teknologiaa varten. Me emme koskaan puhu suuren mittakaavan teknologialaitoksista. Lisäksi halutaan kiihdyttää valmistusprosessia ja tutkimus- ja kehitystyö on seurausta valmistuksesta eikä toisinpäin. Lisäksi Yhdysvalloissa halutaan ottaa käyttöön niin sanottuja uusia poliittisia aloitteita, jotta voitaisiin päästä yli niistä markkinaepäonnistumista, joita on tullut Kiinan esimarsin seurauksena monen kanssa olemme asiasta keskustelleet, mutta olemme päässeet hyvin vähän eteenpäin, kun olemme pyrkineet luomaan tasa-arvoista toimintatilannetta Euroopassa verrattuna siihen, mitä Yhdysvalloissa tai Kiinassa on. Kiina on asettanut keskeistä kehitystä vauhdittavat teknologiat eteenpäin. 80-199 aloitteesta Kiinassa keskittyvät näihin teknologioihin. Joten siellä kehitellään ei pelkästään valmistusta, vaan myös teknologiaa. Meillä on myös kansainvälinen vertailu siitä, miten paljon rahoitetaan perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja kehitystä. Perustutkimusrahoitus vihreällä. Tässä on Kiinan ja Korean osuus ja sitten Yhdysvallat. Kiinassa 11 prosenttia, Yhdysvalloissa, siis Kiinassa 11 prosenttia perustutkimukseen. 32 prosenttia soveltavan tutkimukseen ja loput kehitykseen, prototyyppien rakentamiseen, prototyyppituotteiden tuottamiseen. Korea ja Yhdysvallat miltei sama, 24 prosenttia, 32-88 prosenttia suurin piirtein molemmissa soveltavan tutkimukseen ja puolet kehitystyöhön. Kansainvälisesti katsoen 25-25 ja puolet sitten on tämä jakauma yleisesti ottaen. No mitä se Eurooppa tekee? Meillä ei ole mitään tietoja. Euroopan komissio ei aseta minkäännäköistä tavoitetta. Meillä on jäsenvaltioiden tiedot. Toiseksi viimeinen 36 prosenttia perustutkimukseen, koska haluamme saada enemmän patentteja ja julkaisuja kuin muut. Ja komission rahoituksessa se on aivan tuntematonta, sitä ei tiedetä on vain hyvin laaja ohjelma. Eli eiköhän se kerro paljon. Me keskitymme, meidän täytyy keskittyä kehittävän teknologian prototyyppien tekemiseen. Jos me emme näihin keskity, niin me emme voita. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne. Nämä ovat ne luvut, joita teillä on. Ensimmäistä kertaa ne ovat tässä esillä. Ja haluaisinkin pyytää Euroopan komissiota kertomaan meille siitä, mikä on se tavoite, josta tällä hetkellä neuvotellaan, kun puhutaan perustutkimuksesta, kehityksestä. Ja lopuksi ryhmämme suositukset löytyvät yksityiskohtaisesti tuolta kertomuksesta. Otan esille kolme niistä. Yksi niistä on se, että me tarvitsemme keskeistä kehitystä vaadittavasta teknologiasta. Prioriteetin Euroopassa toiseksi meidän täytyy kyetä rahoittamaan tutkimusta koko spektrissä, ei pelkästään perustutkimusta, vaan myöskin tuotekehitystä. Tällä hetkellä siihen ei pystytä. Tällä hetkellä olemme rahoittamassa vain tuota sinistä osuutta, yhdestä neljään. 5, 6, 7 ja 8, niitä ei rahoiteta Euroopassa. Koska ollaan huolissaan siitä, että onko se liian markkinoita tai mitä ikinä. Mutta yhdestä kahdeksaan niitä rahoitetaan sekä Yhdysvalloissa että Aasiassa. Kolmanneksi meidän tulee muuttaa tutkimus- ja kehityksen määritelmiä, jotta voidaan näin tehdä. Ja meidän täytyy saada uusi tasapaino EUn rahoitusohjelmille. Ehdotuksemme on se, että siirrytään parhaisiin käytänteisiin kautta maailman. Jos Yhdysvallat käyttää vain 25 prosenttia perustutkimukseen samoin Korea, miksi meidän täytyisi käyttää siihen yhtään sen enempää? Se ei auta meitä yhtään, kun haluamme löytää markkinat tutkimustyön seurauksena. Eli kävin nämä hyvin nopeasti läpi. Vielä yksi asia, ja se on se, että Yhdysvalloissa, kun saadaan rahoitusta energiaministeriöstä tai muualta tai liittovaltiolta, niin tuota rahoitusta täytyy ensinnäkin hyödyntää Yhdysvalloissa. Se on ihan loogista. Japanissa, Koreassa, en mainitse edes Kiinaa, jos saadaan rahoitusta hallitukselta, valtiolta, niin silloin sitä käytetään myös omassa maassa. Euroopan komission ehdotuksissa ei ole mitään tällaista velvoitetta. Tällä hetkellä rahoitamme siis paljon erilaisia tutkimuksia, jotka koskevat akkuja, aurinkokennoja, joissa kaikki valmistus tehdään muualla, kuten näytin, ja tuo pääoma on lentänyt Euroopasta kuin tuhkana tuuleen. Olemme siis vaatineet sitä, että komissio ottaa käyttöön ja työskentelemme äh, Bernien ja Janin kanssa yhteistyössä saadaksemme aikaiseksi eurooppalaisen globaalin politiikan. Se saattaa kuulostaa järkevältä, kaikki 56 miljardia vuodesta 2014 ja 80 miljardia, joka käytetään tutkimuksen. Tällä hetkellä sillä ei ole mitään suojaa, että se käytetään ensin Euroopassa. Se on aivan poikkeuksellista. Lopuksi meidän täytyy kyetä yhdistämään rahoitus eri eurooppalaista ohjelmista. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä on vaikea toteuttaa tällä hetkellä. Ja lopuksi valtion tuissa olemme pyytäneet sellaisen lausekkeen käyttöönottoa, joka mahdollistaa sen, että EU voi yhdistää ne aloitteet, joita maailmanlaajuisesti tarjotaan samalla tavalla kuin Yhdysvallat houkuttelee luokseen. uusia yrityksiä. Lopuksi haluan todeta, että meillä on eurooppalainen tutkimusneuvosto, joka rahoittaa tiedettä. Te näette sen tulokset. Me olemme mahtavia tieteen puolella. Meillä on paljon erilaisia patentteja. Olemme maailman johtajia ihan selkeästi, mutta olisi kyllä aika mukavaa, jos voitaisiin rahoittaa myöskin teknologiaa, mm-hmm. insinöörejä, jotta nämä voivat kehittää uutta teknologiaa, joka vie eteenpäin yrityksiämme. Minulla on esimerkiksi 4000 insinööriä, mutta vain yksi apuraha Euroopan tutkimusneuvostolta, koska on erittäin vaikea saada rahoitusta tutkimus- ja teknologia alueella Monet alueet ovat hyviä, mutta rahoitusta ei yksinkertaisesti saada. Minulla on kolme ehdotusta sen suhteen, millä tavalla puheenjohtaja teidän arvovaltainen me voisimme, voisitte auttaa meitä. Anteeksi, että näin julkeasti puhun teille, mutta ensinnäkin haluaisin pyytää teitä auttamaan suosituksessa Euroopan komissiolle siitä, että otetaan välittömästi ja täysin täytäntöön pannaan nämä suositukset. Se on mielestäni oleellista Euroopan tulevaisuudelle. Nämä kuulostavat aivan järkeltä ehdotukselta, mutta niitä ei silti ole toteutettu. Että otetaan käyttöön sellainen budjetti, jossa komissio joutuu sanomaan, että käytämme tietyn määrän perustutkimukseen, tietyn määrän kehitystuen ja se olisi järkevää ja tietyn määrän soveltavan tutkimukseen. Se olisi oleellista. Pyytäisin teidän apuanne tässä suhteessa. Toiseksi ehdottaisin, että vaadimme selkeitä tavoitteita EU-tutkimuksessa ja innovaatiossa budjetissa, josta nyt keskustellaan. Ja lopuksi pyytäisin teitä ja arvoisaa puheenjohtajaa harkitsemaan sitä, että seuraavan puolivuotiskauden tai seuraavan vuoden aikana pidettäisiin kuulemistilaisuus, jossa käsitellään – niitä esteitä, joita meillä on tasa-arvoisen toimintaympäristön luomiselle keskeis- keskeisiä kehitystä vauhdittaville teknologioille. jotta voidaan säilyttää teidän äänestysalueillanne vaalipiireissänne olevat työpaikat. Kiitoksia. Green, äh, herzlichen Dank. Das war eindrucksvoll und viel. Paljon kiitoksia. Tämä oli vaikuttavaa ja hyvin paljon. Ja tästä voidaan nyt keskustella ensinnäkin edustaja Grostet. Asia on No, Niin, kiitoksia. Haluan kiittää tästä esityksestänne, joka valitettavasti ei mahdollista sitä, että voimme olla erityisen optimistisia – koska te osoititte meille sen, että Eurooppa on jäljessä. Ja että kun nämä kuukaudet kuluvat, tilanne vain kumuloituu ja yhä edelleen menetämme työpaikkoja. Kiitoksia siis siitä, että osoititte tämän selkeän asian. Ja esititte perusteluita tälle kysymykselle. Mehän äänestimme äskettäin mietinnöstä, joka käsittelee eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa ja ryhmäni EPP otti asiaan kantaa. Ja joudun kyllä toteamaan, että hyvin monet näistä asioista, jotka otitte esille, löytyivät jo tuolta tuosta mietinnöstäkin, mutta niitä ei ollut näin hyvin tarkennettu. No, tietysti sitten vaaditte monia eri asioita ja olemme ymmärtäneet, että se mitä tarvitsemme on, että meidän täytyy muuttaa säännöksiä. Jos me emme näin tee, niin markkinamme menettävät kilpailukykynsä. Ja minun mielestäni ehdottomasti täytyy järjestää kuulemistilaisuus, mutta täytyy järjestää kuulemistilaisuus niin, että kollegamme, jotka ovat mukana käsittelemässä kilpailukykyä ja sisämarkkinoita komissiossa, ovat mukana. Sillä me täällä valiokunnassamme me olemme täysin vakuuttuneita siitä, mitä te toteatte. Me olemme, kaikki haluamme työskennellä tässä suhteessa. sosiaalista kollegamme oli esittelijänä. Kyseessä oli mietintö, joka hyväksyttiin erittäin suurella ääneenemmistöllä. mutta meidän täytyy saada myös konsensus kilpailusta vastaavien kollegoidemme kanssa. Ja siitä syystä heidän täytyykin päästä kuulemaan teitä. Haluaisin todeta seuraavaa. Puhuitte tutkimuksesta. Pelkäättekö edelleen aivovuotoa? Me emme ole todella aivan ehdottoman kilpailukykyisiä. Mutta onko aina siis tämä aivovuoto edelleenkin olemassa? Emmekö me saa korkean tason tutkijoita ulkomailta tänne. Toisaalta, millä tavalla voitaisiin kertoa asiasta riittävästi, jotta kansalaiset eivät olisi vastahakoisia, kun puhutaan nanoteknologiasta. Esimerkiksi ympäristövaliokunnassa on valtava määrä vastahakoisuutta, koska he pelkäävät. Tietysti olemme huolissamme Olemme huolissamme ympäristön säilyttämisestä ja terveyden säilyttämisestä, mutta siitä huolimatta minusta, jos haluamme viedä asioita eteenpäin, niin meidän täytyy selvittää sitä, miksi tämä uusi teknologia on tärkeä. joka siis tuo mukana innovointia. Ja lopuksi, että tähän käsiteltiin myöskin teollisuuspolitiikkaa käsittelyssä mietinnössä, on ehdottoman tärkeää, että otetaan huomioon, että työpaikat eivät siirry silloin, kun meillä otetaan käyttöön uusia sosiaalisia tai ympäristönormeja. Eli meidän täytyy muuttaa sääntöjämme, jotka koskevat valtion tukea. Meidän täytyy muuttaa sääntöjä, jotka koskevat sitä, että luodaan todellisia eurooppalaisia mestareita tällä alalla näin kun on tehty jo useita vuosikymmeniä sitten, mutta jota enää nyt ei saada aikaiseksi. Tämä teidän kertomuksen oli todella mielenkiintoinen ja se oli minusta pelottava. Annoitte sellaisen vaikutelman, että Euroopan komissio ei lotkauta korvaansakaan näille teidän perusteluillanne. jäsenvaltioiden edustajat, eli neuvosto, ei toimi myöskään. Teidän pitäisi kehottaa komi- neuvostoakin toimimaan. Niin, ymmärrän, että olen puhunut tässä jo aivan liian pitkään. Näissä kysymyksissä on hyvin vaikea puhua lyhyesti, mutta tietysti te tarjoatte ratkaisuja, joilla päästään tästä talouskriisistä eteenpäin ja saadaan luotua työpaikkoja. Edustaja Riera Madurain. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kiittää teitä ennen kaikkea ryhmäni nimissä siitä, että olette täällä valikunnassa ja että piditte erinomaisen esityksen. Ja todellakin vielä kerran kiittää koko asiantuntijaryhmää sen tekemänsä työstä. Olemme yhtä mieltä teidän kommentteistanne ja suosituksistanne ja analyyseistanne ja olemme ottaneet huomioon tarkkaan ne viestit, joita te esititte ja voitte luottaa siihen, että annamme teille tukenne, tukemme. Mutta eräät asiat, jotka tuli tänään esille, niistä haluaisin tarttua kahteen, joita minä pidän tärkeänä ja jotka liittyvät kysymyksiin, joista haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Se, että luodaan kapasiteettia ja miten voidaan saada aikaan yhteys akateemisen maailman ja yritysten välillä. Ja toisaalta, miten voidaan tarttua monialaisuuteen tai äh, ajatella niitä kysymyksiä, joista on ollut kysymys täällä, niin nämä monialaisuus on, sellainen kysymys, on puhuttu pitkälti seitsemän puiteohjelman puitteissa, ja olemme tehneet tarkistuksia, jotka menivät siihen suuntaan, miten voitaisiin antaa sysäyksiä sille, että komissio esittäisi monialaisia toimeksiantoja, miten voitaisiin myöskin katsoa ongelmia, joita on ollut, sanotaan ollut tiettyä aluttomuutta ei pelkästään komissiossa, vaan myöskin tiedeyhteisössä. Ajattelen, mitä te olette esille raportissanne on se, että katsoit, että pääongelma on se, että on vaikea kunkin tahon ymmärtää toisen osapuolen kieltä. Miten teidän mielestänne voitaisiin selviytyä näistä esteistä? Miten voitaisiin saada aikaan tehokkaammin tällaista monialaista toimintaa? Ja sitten toinen asia, jonka mainitsin, joka meitä pohdituttaa, on se, että meidän luotaan kapasiteettia. Mitä uutta, uusia opetussuunnitelma pitäisi tiedämistäni kehittää, mitä uutta taito pitäisi kehittää koulutusjärjestelmissä niin, että voitaisiin saada aikaan tilanne, jossa päästään eroon siitä, että ole yhteyttä akateemisen maailman ja yritysten yritysmaailman välillä, niin että voitaisiin todellakin olla sellaista kapasiteettia, niin että inhimillinen pääoma todellakin vastaisi paremmin ja tavoitteita, joista tekin täällä puhuitte. Madame Trautmann. Edustaja Trautmann. Euh, beaucoup, monsieur le président. Je voudrais tout particulièrement remercier... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin erityisesti kiittää tästä aivan erityisen tärkeästä esityksestä, nyt kun olemme pohtimassa niitä suuntauksia seuraavaksi puiteohjelmaksi, eurooppalaiseksi strategiaksi. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin ottaa esille sen, että mielestäni meillä on nyt tässä esillä äh, BRICS-maiden kanssa, Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa keskustelu eh, ilmastosta. Nämä ovat suuret maat eh, maailmassa, jotka tekevät kaikkensa, jotta me emme pääse eteenpäin. Ja samalla ne haluavat olla johtavia kaikissa eri tulevaisuuden aloissa. Me olemme nyt umpikujassa, mutta meidän täytyy päästä sen yli. Meidän täytyy saada aikaiseksi investointeja – kilpailuun, jonka avulla sitten voidaan voittaa tulevaisuudessa tilanne. Se, mitä tässä sanotte, että meidän strategiamme ei ole hyvä, me emme investoi siellä, missä pitäisi, ja meillä ei ole olemassa riittävästi välineitä eikä oikeaa menetelmää, jonka avulla voidaan voittaa tämä kilpailu. Ja tämä on asia, joka johtaa siihen, että meidän täytyy tehdä päätöksiä. En halua keskustella näistä eri suosituksista. Ne ovat lyhyitä, niitä on vähän, ne ovat tärkeitä, ne mahdollistavat sen, että me voimme työstää niitä kysymyksiä, joita kollega Grostet tässä mainitsi. Meidän parlamentaarikkojen täytyy nyt kaikissa ryhmissä ryhtyä toimimaan, sillä nämä teknologiat ovat niitä yhdistäviä teknologioita, jotka yhdistävät kaiken tuotannon. Nämä ovat tulevaisuuden teknologioita. Eli olen ottanut esille joitakin kysymyksiä, joita haluaisin esittää tai ehkäpä ehdotuksen yksi huomioin, että pelisäännöissä tämä merkitsee sitä, että te ottaa huomioon useita eri toimialoja komissiossa. Meidän täytyy täysin uudelleen tarkastella ne. Toiseksi meidän täytyy katsoa sitä, minkälainen kehityspolitiikka Euroopan ö, tasolla, jota jäsenvaltiot vievät eteenpäin. Meidän täytyy tarkastaa tätä asiaa, ja komissio voi sen tehdäkin, ihan fyysisesti kartalla tarkastella ne paikat, joissa meillä on tutkimusjoukkoja, yrityksiä, koulutusta, tuotantoalueita ja strategisesti katsoa alueilla, joissa ovat nämä ihmiset, jotka voivat asioita tehdä. Meidän olemme ottaneet käyttäen Erasmus-ohjelma. Miksi me emme tehdä niin kuin amerikkalaiset tekevät? Ottaa yhteen, kerätä yhteen nuoria tutkijoita ja pyrkiä auttamaan näitä, aivan kuten on tehty muualla huomattavasti suuremmalla mittakaavalla. Sillä minä huomioin, että yksi näistä Yhdysvaltojen johtavista laitoksista pyrkii saamaan koko maailmasta tutkijat paikalle. Eli meillä täytyy olla strategia, jonka avulla saadaan yhdistettyä tutkijat, laboratoriot, nuoret toimijat yhteen. Ja meidän täytyy pyytää myöskin komissiota tekemään verotukseen liittyvää tutkimusta. Millä tavalla meillä on mahdollista yhdistää kaikki eri säännökset ja saada aikaiseksi kehitystä? Omalla alueella olen analysoinut tätä kysymystä ja huomioon, että esimerkiksi Ranskassa me houkuttelemme kyllä useita nuoria yrityksiä teknologian työhön, koska nämä yritykset saavat veroetuja. Mutta kun katsotaan innovaatioketjua, niin huomataan juuri se, mitä tässä herra totesi, että me emme kykene säilyttämään kaikkein parhaita tutkijoita paikalla. Meidän täytyy siis tarjota tukea kehitykseen ja täytyy viedä sitä tämän lopuksi. Onko tässä saavutettu aikaiseksi lopputulos, onko kyetty kouluttamaan, onko kehittämään. Minä olen sitä mieltä, että koko tämä keskustelu on sellainen, että sen täytyy mahdollistaa se, että voimme yhdistää yritykset, siis tuotannon ja tiedemiehet, sillä meidän haluamme saada nämä kaikki liikekannalle yhdessä, ei erikseen. Ja näin ollen olen sitä mieltä, että meidän tulee, tämä on siis Queenille esittäminen kysymys, puhuitte tästä vaikutuksesta, joka Euroopan ohjelmilla on. Me käymme keskustelua komission kanssa. Komissio haluaa yhdistää tiettyjä eri ohjelmia, puiteohjelman, innovaatio-ohjelman ja niin edelleen. Mitä mieltä olette? Onko se hyvä menetelmä vai eikö meidän pitäisi sitten ryhtyä uudelleen jakamaan rahoitusta eri ohjelmien välillä ja saada jäsenvaltiot mukaan tähän toimintaan? Kollega Lamberts. Kollega Lambert, äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Green, äh, ennen kuin äh, pidän puheenvuoron, halusin kysyä teiltä vain yhden tarkan kysymyksen. Nämä summat, joita näytitte, onko tämä kaikki, ovatko nämä kaikki julkisia määrärahoja? Hyvä. Haluaisin ensin kysyä teiltä, kun näette tämän eron perustutkimusmenojen ähm, ja soveltavan tutkimuksen välillä, jos äh, otatte siihen mukaan yksityiset määrärahat, niin muuttuuko kuva ja näemmekö samoja eroja? Selvä, hyvä. No kun on kyse sitten julkisen sektorin mukaan tulosta, niin haluaisin keskittyä puheenvuorossani ainoastaan yhteen asiaan, nimittäin rahaan. En aio nyt katsoa sääntelykehitystä, vaan ennemminkin määrärahoja, koska me emme voi unohtaa sitä tilannetta, missä me olemme. Ei meillä ole ylimääräistä käteistä niin kuin Kiinalla on. Ja kun yritykset tai yksityiset yritykset Kiinassa saavat valtaisaa ja halpaa rahoitusta valtiolta, niin se on tilanne, jota me emme pysty lähitulevaisuudessa ähm, voittamaan. En näe, miten me Euroopassa voisimme antaa mandatti tai velvoite äh, pankeillemme antaa halpaa lainaa. Me emme elä taloudessa, jota hallinnoidaan samoin kuin Kiinan taloutta lisäksi meillä ei ole niitä valtaisia ylijäämiä, joilla voitaisiin rahoittaa tällaisia kehityshankkeita. Joten meidän täytyy hyödyntää älykkäästi tämä rahoja, jota meillä on. Joten ensimmäinen kysymys kuuluu, että kun te sanotte, että meidän täytyy tehdä äh, enemmän, ähm, niin oletteko sitä mieltä, että meidän täytyisi vähentää rahoitusta perustutkimukseen ja käyttää määrärahoja enemmän soveltamaan tutkimukseen ja teolliseen toimintaan? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys on, eihän ole niin, että Eurooppa pystyisi käyttämään valtaisasti määrärahoja suuriin hankkeisiin. Mä valitsen kaksi ITRE ITER ähm, saatatte pitää siitä tai ette, mutta me aiomme nyt käyttää mitä 10, 12, 20 miljardia ITERiin. Kyllä me pystymme siis siihen ja me aiomme käyttää yli 10 miljardia Galileon. Minä haluaisin ymmärtää teidän näkökulmasta. Se viesti, jonka teiltä saan, on se, että periaatteessa meidän ei tulisikaan investoida määrärahojamme tähän? Vai pidättekö te eh, näitä keskeisiä eh, sinä kehitystä vauhdittavana teknologioina. Minulla on näkemykseni ITERistä. Eh, minun mielestäni meidän tule investoida johonkin, joka tulokset ehkä näkyvät 50 vuoden kuluttua. Mutta Galileon kohdalla olen, ajattelen, että me ehkä tässä yritämme toistaa teknologiaa, joka on jo olemassa, joka ei anna Euroopalle kilpailussa etulyöntiasemaa, emmekä rahoita riittävästi sellaisia asioita, joissa sen voisimme saada. Eurooppa yrittää mobilisoitua suurten hankkeiden ympärille, mutta ovatko nämä niitä oikeita hankkeita? Koska me emme ole tilanteessa, jossa voisimme saada valtaisia merkittäviä määriä julkista rahoitusta suurimmat mm, mm, määrärahasummat, joita voidaan investoida Euroopassa tulevina vuosina, ovat yksityistä rahaa. Yksityiset taloudet ja yritykset päättävät, aikovatko ne laittaa rahansa tuleviin rakennushankkeisiimme. Ja kun nyt kuuntelen talous- ja rahoituskomissaareja, jotka sanovat, että nämä ovat verotuskysymyksiä ja niin poispäin. Jos minä seuraisin heidän ajattelutapaansa, niin silloin mm, julkisen rahoituksen määrä tällaiseen toimintaan menee enemminkin etelään kuin pohjoiseen. Meidän täytyy valita se, minkä puolesta taistelemme. Olen iloinen siitä, että puhutte näin suoraan, mutta haluaisin, että sanoisitte myös suoraan, mitä suositatte poliitikoille, että millaisia päätöksiä teette, koska ei päätös ole pelkästään se, että mitä tulee tehdä, vaan myös mitä ei tule tehdä. Niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, minäkin haluaisin liberaalien puolesta kiittää teitä sydämellisesti alustuksesta. Ne tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia. Tekniikka, politiikka on se, joka tulee varmastikin olemaan ratkaiseva ajatellen Euroopan tulevaisuutta äh, taloudellisen toiminnan alueena. Tästä olemme varmasti yhtä mieltä valiokunnassa. Ensimmäinen kysymys on siitä, että kun puhumme teknologiasta, teidän puheen vuoronne oli, esityksen oli vaikea nähdä, täällä salissa siksi, että nämä kuvaruot ovat aika pieniä. Voisimmeko me saada tämän esityksen kirjallisessa muodossa? Se olisi hyvä asia, koska teillä olisi erinomainen yhteenveto siinä. Kiitos kovasti. Toista asiassa puhuu juuri kollega Lamberts. Olen samalla kannalla. Mitä tulee rahoitukseen Euroopassa, meidän taloudellisessa mallissamme, se, että saadaan yksityistä pääomaa liikkeelle, on hyvin tärkeä asia tai toisin muotoillen Kiina, Kiinan haaste Euroopan unionille. Kiinalla on valtaisaa menestystä viennin alueella. Kiinalla on myöskin valtaisat varannot valtiona, ja se johtuu siitä, että Kiinan valtiokapitalistinen järjestelmä ei anna työntekijöille voittoja, jotka syntyvät viennistä – ja tästä nousee esille kysymys siitä, olisiko tämä malli sellainen, että me voisimme jäljentää sitä, tai olisiko ylipäätään toivottaa, että me kopioisimme tämän mallin. En usko, että se on toivottavaa, koska kysymys on tietysti siitä, että vastaus on kertakaikkisesti helppo antaa. Kysymys on aukosta, ja julkisia varoja käytetään siihen, ja kun käytetään julkisia varoja, ongelma on sitten ratkaistu. Minä en usko, että asia on näin yksinkertainen, koska esimerkiksi aurinkokennokysymys osoittaa sen, että Saksassa on, on paljon ollut valtiollista tukea, mutta siitä huolimatta tulokset eivät ole toivottuja. Ja tässä yhteydessä minulla olisi teille konkreettinen kysymys. Verrattuna Yhdysvaltoihin, onko niin, että Yhdysvalloissa julkiset varat ovat syy siihen, että Yhdysvallat tietyillä alueilla – on saanut aikaan suurempaa tuotantokapasiteettia, vaikka patentit näiden tuotteiden osalta ovat Euroopassa. Siis kysymys, mm, niin ajatellen sitä, olisi se, että jos teidän työryhmänne tulee siihen tulokseen, että suurempi tuotantokapasiteetti on syytä seurausta, että on enemmän julkisia varoja, vai joko kysymys siitä, että se pitäisi nähdä laajemmassa yhteydessä ja sisällyttää osaksi laajempaa analyysiä? Koska käytännössähän on se kysymys myös siitä, onko niin, että patentit yksin ovat riittävä indikaattori? Juuri viime viikolla minä vierailin pienissä yritysten yrityksiä, jotka ovat olleet tällaisia uusia perustotyyrityksiä. Nämä yritykset eivät ole valmiita tekemään ilmoitusta patenttia varten, koska ne eivät usko, että selviytyvät kilpailusta, jos he tekevät patenttinsa avoimeksi ja toisaalta he pelkäävät myöskin suuria kustannuksia, jotka liittyvät patentti patenttihakemukseen. On kollegin Herzog. Kollega Herzog. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täällä. Olen täällä ja tulen Unkarista. Erittäin hieno esitys, hienoja tuloksia. Selkeästi esitettynä pidin sitä kovasti. Kolme kysymystä. Yksi koskee rahaa, koska minä olin EU-budjetin kilpailukykyosan esittelijä usean vuoden ajan ja tulemme, ja tulemme äänestämään siitäkin huomenna. Haluaisin nostaisin vain erään asian. Mainitsitte, että yksi yritys Kiinassa voi tule, tulee saamaan tul, ensi vuonna kuusi miljardia lainan takeena siis. Ja sitä meillä ei ole Euroopassa. Mutta koko tutkimuksen puiteohjelma on 7,6 miljardia. Siis yhden yrityksen laina Kiinassa ja tutkimuksen puiteohjelma Euroopassa ovat saman suuruiset. 34 miljoonaa kilpailukyky varten. Minulla on se vaikutelma tästä, että ainoastaan jos jotta voisimme nostaa tätä kattavuutta, niin se ei tule onnistumaan ilman, että nostamme budjettia. Joten meidän vastauksemme teille, sen täytyy olla enemmän Eurooppaa. Se on yksinkertaista muuten. Jos me ainoastaan lisäämme soveltamisalaa jatkuvasti nostamatta budjettia, niin silloin lisäämme vain tätä kuolemanlaaksoa. Toinen asia, jota ei mainittu, mutta haluaisin sen mainita, koska itse asiassa mainitsit, että ne teollisuuden alat, joiden puolesta olen taistellut seitsemän vuoden ajan täällä, haluaisin mainita lainsäädännön. Minä muistan, kun loimme lainsäädäntöä, olin Richistä, olin varjoesittelijänä. Ja pat- äh, pattereihin. Minä muistan patterilainsäädännön äh, äh, ja myöskin lelut. Kaikenlaisissa leluissa on patteri sisällä ja minä muistan tämän keskustelun tästä. Ja tässä yhteydessä voin sanoa, että meidän lainsäädäntövaltamme ja sen vaikutus tuohon teollisuuteen on valtaisen myöskin myöskin Valaistus. Minä muistan, miten äänestimme 2005 valaistuksesta ja muistan myös bioetanolin. Ja muistan, koska siitä sovimme viime vuonna IPRstä. Kuinka kauan olemme keskustelleet tästä? Joten tämä on toinen pointtini, eli älykäs ja parempi lainsäädäntö on avain sijalla. Ja sen täytyy olla myös yksinkertaista, koska kun puhumme tutkimuksesta, me unelmoimme jostakin seksikkäästä asiasta. Mm, te mainitsitte tässä hyvin ö, perustavanlaatuisia teollisuuden aloja, valaistus, etanol. Etanol on yksi mielenkiintoista molekyyleistä, mutta bioetanoli ei ole ehkä maailman kiinnostavin molekyyli eivätkä patteritkaan. Ja viimeinen pointti on se, että teidän pitäisi eh, tämä esitys pitää kilpailukykyneuvostossa, koska tämä on suurin ongelma Euroopassa, koska tämä valiokunta taistelee eh, neuvostossa rahoitus eh, valtiovarainministeriöiden kanssa, jotka eivät ole kiinnostuneet valaistuksesta, bioetanolista ja muista kysymyksistä. Ja siksipä Eurooppa keskittyy tällä hetkellä ainoastaan rahoituskysymyksiin, eikä niinkään eh, valmistavaan teollisuuteen. Ja tilanteen on muutettava, koska osakkeenomistajat voivat olla hyvin kaukana osakkeistaan, mutta mutta valmistavan teollisuuden täytyy olla lähellä päätöksentekijää. Ja tässä kolme pääkysymystäni teidän e, esityksen lisästi. Te herätitte hyvin paljon tunteita, koska puhutte teollisuuden aloista, jotka ovat minun sydäntäni lähellä. Kiitoksia. von Brandt. von Brandt. Thank you, Chair. Um, try to be brief. Um... Kiitoksia. Pyrin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä esityksestänne. Se oli todella silmiä avaaja, avaava ja viittasitte Me Varmasti niissä tunnemme kaikki samoin kuin mitä te sanoitte tänään. On erittäin tärkeää tietysti, että päästään eteenpäin tällaisen hyvän esityksen pohjalta. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä ja meidän täytyy saada tämä kehitys käännettyä. Uskon, että kaikki mitä sanoitte ja kaikki ehdotukset, joita teitte tilanteen parantamiseksi, ovat oikeita. Uskon, että meillä puuttuu johtajuutta näissä kysymyksissä. Eurokriisin seurauksena voidaan nähdä, että ongelma on todella Euroopassa ja se nähdään myös tässä asiassa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että meillä on riittävästi rahaa. Tietysti kaikki haluamme saada tilanteen parantumaan, mutta meidän täytyy asettaa prioriteetteja ja siinä meillä on ongelmia. Tässä viitattiin näihin lukuihin. No tällä tavalla Eurooppa toimii. ja Meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä. Ja siksi olemme investoineet näihin eri kysymyksiin. Meidän tulisi investoida enemmän ja priorisoida enemmän näitä keskeistä kehitystä vauhdittavia teknologioita. Lisäksi tarvitaan ei pelkästään lisää rahaa, vaan varmistaa, meidän varmistautua siitä, että se käytetään myös kehitykseen ja tutkimukseen. On erittäin huolestuttavaa, että meillä ei ole mitään lukuja käytössä. En usko, herra Crane, että nämä ovat ainoat syyt siihen, miksi meillä on ongelmia – Nämä ovat lyhyen aikavälin ongelmia, mutta varmasti taustalla on myös pidemmän aikavälin syitä, ja niitäkin täytyy tarkastella. En ole lukenut tätä kertomusta vielä, aion tehdä näin. Tulee tarkastella sitä, millä tavalla jäsenvaltiot, siis tietysti jäsenvaltioiden välillä on eroja, mutta täytyy olla jonkunnäköinen yleinen kulttuuri jäsenvaltioissa. Niin, että meillä ei ole todellisia esteitä tulevaisuudelle. Jos aletaan rakentaa uusi tehdas ja saada nämä teknologiat toimimaan, niin Koreassa se tapahtuu puolessa vuodessa. Euroopassa kirjoitellaan edelleen asiakirjoja. Tarvitsemme lupia ja hyviä säännöksiä, mutta ehkäpä voisimme hyödyntää näitä keskeistä kehitystä vauhdittavia teknologioita varmistautumaan siitä, että jäsenvaltiot ikään kuin saisimme tällaisen laboratorion, ei pelkästään teknologiapuolella, vaan voitaisiin myös nähdä, millä tavalla saamme luvat kuntoon nopeammin ja pääsemme eteenpäin nopeammin. Ja lopuksi nämä teidän lukunne varmaan me jo kertovat siitä, että meillä ei pelkästään ole teknologia, vaan että meillä on nämä, tämä toimiala. Meillä on ihmiset, johtajat ja niin edelleen. Minusta meillä ei ole näitä ihmisiäkään enää luulisin, että me olemme yleisesti ottaen pelkäämme riskien ottamista. Se liittyy ehkäpä tähän poliittiseen tilanteeseen, jossa elämme, ja myöskin koulutusjärjestelmäämme. Pitkällä aikavälillä meidän tulisi katsoa myös koulutusjärjestelmäämme, ei pelkästään yliopistoissa, mutta ihan sieltä alusta lähti, lähtien. Se on pitkän aikavälin kysymys, mutta näinkin tulisi menetellä. Kollegin Toja. Kollega Toja. Minäkin kiitän herra Krenia tästä esityksestä, joka todella vaikutti meihin, koska tavallaan hän te faktoilla ja hyvin vakuuttavalla esityksellä osoititte todellisuuden, jonka me kyllä olemme huomanneet, mutta jota me emme ole tällä tavoin selkeästi nähneet. Joten haluaisin pyytää puheenjohtajaa ja koordinaattoreita, että koordinaattorin kokouksessa hiukan tutkittaisiin sitä, miten voisimme seurata äh, tätä, äh, kenen kanssa voisimme keskustella, seurata näitä tärkeitä kysymyksiä, äh, muut valiokunnat, komission neuvosto. Meidän tulisi hiukan syventää tätä kysymystä ja katsoa sitten, mitä voisimme tehdä jotkut kollegat ovat sen sanoneetkin, mutta varmaan kaikki sen, sitä ajattelimme. Tällaiset ilmiöt osoittavat, kuten Eurooppa, kuinka Eurooppa ei ole sopiva politiikkojensa Kreikkaan kautta. Tarvitsemme suurta visiota, emmekä pientä sopeutumista. Tarvitsemme todellista kehityspolitiikkaa, joka yhdistää erilaisia elementtejä. Osaltaan teollisuuspolitiikkaa, budjettipolitiikkaa, tutkimuspolitiikkaa, innovaatiota, mutta jos Eurooppa haluaa todella viedä eteenpäin näitä visioita, strategisia politiikkoja, niin silloin nämä täytyy yhdistää, erityisesti tällaisessa kriisivaiheessa. Joten tämä ongelma on hyvin laaja ja se onkin tällä sanottu. Kuitenkin voimme myös ryhtyä konkreettisempiin toimenpiteisiin ja sitä varten pyytäisin teiltä lisää tietoa, koska se määrä resursseja ja määrärahoja, joita meillä on, on varsin rajallinen, kuten kollega Herzog sanoi, mutta nämä rajallisetkin resurssit äh, voisivat vaikuttaa suuressa määrin, jos yhdistetään kansalliset voimavarat eu tason voimavarojen kanssa. Äh, mutta tällaiset yhteydet ovatko tällaiset yhteishankkeet, joissa on yhteisrahoitus, todellakin vieneet asioita eteenpäin vai puolustaako jokainen vain omaa maatilkkuaan ja silloin ollaan mm, jääty paikoilleen? Kollega Trautman sanoi, että meillä on tutkimus ja innovaatio, sitten meillä on teollisuuspolitiikka, sitten meillä on rakennerahasto. Ja nämä resurssit menevät oikeaan suuntaan myöskin teknologian kehittämisen suuntaan, mutta ne ovat pieniä puroja. Ja sitten resursseista vielä, jos onnistuisimme myöskin lisäämään tähän sääntelykehyksen, koska monissa asioissa on kyse säännöistä on esimerkiksi, tässä oli tämä esimerkki tästä startup-yrityksestä, joka ei koskaan onnistunut, koska se ei saanut riittävästi rahoitusta ja lainaa. Tämä on ihan tunnettu tarina. Me kaikki olemme kuulleet tällaisia tarinoita. No mitä, mitä ongelmia meillä on? Luotonanto, yksinkertaistaminen, ja se, mitä tapahtuu patentin jälkeen. Te olette oikeassa siinä, että me rahoitamme hyvin paljon äh, asioita, jotka päätyvät joko patentteihin tai julkaisuihin, äh, mutta eivät mene siitä sitten eteenpäin. Julkaisut päätyvät kirjastojen hyllyille, äh, eivätkä laajempaan tietoisuuteen. Joten mitä menettelytapoja tai rahoituksellisia toimenpiteitä voimme tehdä? mikä ratkaisu sitten on? Kysyn tätä kollegoilta, että jokainen jäsenvaltio yrittää olla kiinnostavampi erilaisin verohelpotuksin ja muille. Jotkut maat ovat siinä onnistuneetkin, mutta en usko, että Euroopan täytyisi valita se tie, että se käy kilpailua keskenään. En puhu omasta maastani, joka ei edes yritä olla kiinnostava, mutta meidän pitäisi ehkä yhdessä Eurooppana saada aikaan joko yhteinen visio, katsoa mm, kartalta, että missä ovat pätevyydet, missä on tutkimusta ja niin poispäin. Tämä on tietenkin asia, joka on meidän tehtävämme. Meidän tulee tätä tutkia ja pohtia. Me olemme luoneet Euroopan teknologiainstituutin ja jotkut asiat näyttävät menevän oikein suuntaan. Mitä äh, laista yhteistyötä olette tehneet heidän kanssaan? Mikä kokemus teillä on? Äh, ehdotatte, että luotaisiin teknologiaa, äh, Euroopan neuvosto. Joka kerta kun minä kuulen tällaista uudenlaisesta instituutiosta, niin olen hiukan huolissani, millainen suhde sillä on muihin, tuleeko siitä olemaan apua Joten minä pyydän ei luoda uusia instituutioita, vaan katsotaan, miten nämä nykyiset toimivat. Kiitoksia. Tässä hyvin paljon kysymyksiä. Ehkä voisin vielä e, esittää erään kysymyksen herra Greenille. Oli kyllä aika kauhistuttavaa, mielenkiintoista, kiinnostavaa kuulla nämä asiat. Ja miksi emme onnistu tiedostaa samaan aikaan vaikutusta tuotannossa? Emmekö löydä oikein, oikeaa tietä tiedosta tuotantoon? Ovatko, onko meillä liian vähän määrärahoja? Ovatko menettelyt liian monimutkaisia vai johtuuko se ehkä siitä, että jotkut poliittiset ja oikeudelliset päätökset ovat sellaisia, että ne hankaloittavat elämää? Eli kun käsitellään tällaista kysymystä, niin meidän täytyy käsitellä sitä kokonaan. Ja viimeinen kysymys koskettaa meitä, jotka luomme lainsäädäntöä. Meidän täytyy kysyä itseltämme, että voiko olla, että lainsäädännön käyttä me olemme vaikeuttaneet tuotantoa Euroopassa. Minulle tulee tässä jotain mieleen. Ehkä olemme sitä halunneet ja sanomme, että hyväksymme tämän, mutta sitten me emme saa valittaa. Tai sitten voiko olla, että sanomme, että emme tätä oikeastaan halunneet. Meidän pitäisi ehkä uudelleen arvioida, pitäisikö jotain säädöstä uudelleen arvioida, oliko se todellakin ähm, sen väärti. Usein hän lainsäädännössä sanomme, että puhutaan vaikutuksista. Meidän täytyy pohtia sitä, millaisia todellisia seurauksia lainsäädännöllä on. Eli jos käymme tätä keskustelua, meidän täytävä se kokonaan. Ja kysymykseni teille olisi, pystyttekö arvioimaan kuinka suuri osuus on teknisillä ongelmilla, rahoituksellisilla ja kuinka äh, suuri äh, osuus on sillä, että me olemme lainsäädännön kautta hankaloittaneet teollisuuden elämää. Herra Green. Tässä oli hyvin paljon kysymyksiä. Annan teille nyt mahdollisuuden vastata. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for all your questions. Uh... If Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Aloitan ihan alusta. Edustaja Grostet, kiitoksia valtavasti näistä eri kommenteista. Yhteydet jäsenvaltioihin ensinnäkin. Voin kertoa, että kolme jäsenvaltiota, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta. Ja näiden ministerit Ranskassa, Pesson ja korkeakoulutuksen ja tieteministeri Yhdistyssä kuningaskunnassa, kuten myöskin Saksan vastaava, ottivat askeleen tämän mietinnön jälkeen kirjoittaa yhteisen kirjeen, jotka kaikki siis allekirjoittivat, jossa tuettiin täysin tämän mietinnön suosituksia. Eli tuo kirje on siis kaikkien saatavilla. Saatte katsoa sitä tulevaisuudessa. Odotamme samantyyppisiä kirjeitä myös Puolasta ja Espanjasta. Ymmärsin, että tässä oli jonkun verran viivettä. Meillä on paljon tukea eri jäsenvaltioista siis. Ne ovat pyytäneet mietinnön tai tämän kertomuksen kaikkien suositusten täyttä täytäntöönpanoa. Ne sisältävät esimerkiksi erityisen rahoituskohdan useita kehitystä vauhdittavaa teknologian sisältäville hankkeille. Useimmat ihmiset ottivat esille sen, että koska useat näistä hankkeista – liittyvät moniin eri aloihin. Esimerkiksi voidaan tehdä matkapuhelinta ilman fotoniikkaa tai nanoteknologiaa tai niin edelleen, niin Euroopassa puiteohjelmissa nämä keskeistä kehitystä vaadittavat teknologiat kuuluvat eri pääosastojen alaisuuteen. Ne, jotka liittyvät materiaaleihin esimerkiksi tai mainostamiseen, kuuluvat tutkimus- ja innovaatiopääosastolle ja toiset osiot muihin ja sitten teollisuus ja bioteknologia taas muualle. Eli tällä hetkellä vastaus ei ole ollut niin myönteinen sen suhteen, että voitaisiin yhdistää nämä kysymykset. Valitettavasti uskotaan, että edelleenkin materiaalit ja nämä uudet lasit, joita tarvitaan matkapuhelimeen, kuuluvat edelleenkin tutkimus- ja innovointipääosastolle ja niin poispäin. Ainoa yksi tapa kiertää tämä on ollut se, että luodaan uusi rahoituskohta, joka koskee näitä keskeisen kehitystä vaadittavia teknologioita useita yhdessä hankkeessa. Ensi viikolla tästä asiasta keskustellaan, mutta tosiaan se on se, että suuret budjetit jäävät yksittäisille teknologioille yksittäisissä pääosastoissa, ja se on tietysti erittäin hankaloittavaa. Meillä täytyy olla johdonmukainen integroitu lähestymistapa. Komissio astui oikean askeleen eteenpäin, kun se loi korkean tason työryhmän, Jotta sille kuusi tällaista teknologiaa. Varmaankin me nyt kykenemme jotenkin ne yhdistämään yhteen niin, että voimme saada aikaiseksi tuotteita, eikä tarvitse jatkuvasti sahata näiden eri pääosastoiden välillä. Voitte varmaan kuvitella, miten vaikeaa olisi organisoida hankkeita, jos tällaista joudutaan tekemään. Meidän täytyy työskennellä yhdessä. Se, miksi Samsung voitti niin paljon markkinaosuutta ja Nokia sitä menetti, oli se, että Samsungilla oli koko tietotaito omassa talossa, materiaali, lasit ja niin edelleen, elektroniikka, fotoniikka, ohjelmistot, Nokia, ei. Ja näin menetimme useita tuhansia työpaikkoja sen takia. Eli jäsenvaltiota on voimakasta tukea, mutta se täytyy sitten muuttaa komissionkin toiminnaksi. Aivovuoto. No, esimerkit noista uusista yrityksistä, joita osoitin, kun nuo yritykset saavat rahoitusta, niin ihmiset menevät niiden mukana. Totta kai menetämme asiantuntijoita. Eurooppainen tutkimusneuvosto, usein miljardi on käytetty sen suhteen, että rahoitetaan pelkästään tiedettä. Jos tutkitaan vaikka etanan elämää, niin on parempi mahdollisuus saada rahoitusta tuolta virastolta kuin, että jos on magneettisten materiaalien johtava asiantuntija, sillä silloin pitäisi mennä jonkun toisen ohjelman pariin ja se ei taas kuulu tähän eikä tuohon, vaan pitää lähettää hakemus sinne tai tänne ja asia on hyvin monimutkainen. Eli meillä on tässä suuri ongelma. Jos me käytämme yhden euron koulutukseen, tieteessä meidän tulisi käyttää yksi euro myöskin siinä, että koulutetaan insinöörejä, teknologiasiantuntijoita ja niin edelleen yliopistoissa jotka sitten vievät tuotteet markkinoillemme. On hienoa, että meillä on eurooppalainen tutkimusneuvosto tieteessä, mutta että meillä ei ole sitä, joka on eurooppalainen teknologiakeskus, niin se on ihmeellistä. Kun aiemmin Irlannissa toimin, niin loimme irlantilaisen tutkimusneuvoston, joka käsitteli tiedettä, insinööritaitoa ja teknologiaa. Me neuvottelimme silloin Irlannin ministerin kanssa usean kuukauden ajan sillä me tarvitsemme myös insinööritaitoa ja teknologiaa. Olen sen nyt sanonut useaan otteeseen myöskin komissiojäsenelle. Tilanne on tällä hetkellä erittäin hankala. Meidän tulisi keskittyä sekä tieteeseen että teknologiaan, ei pelkästään tieteeseen. Kyllä, siis olemme lähes yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, mutta meidän täytyy edelleen muuttaa tuo toimeksi. Ehkä voitte ottaa Bressoniin ja muihin yhteyttä, lähettää avoimen kirjeen komissiolle. En ole vielä nähnyt komission muodosta vastausta. Ja meidän täytyy tietysti laittaa rahat sinne, mistä, mistä me puhumme, ja käyttää rahaa älykkäällä tavalla. Toivottavasti tämä vastaa kysymykseen. Edustaja Madurelli. Te puhuitte siitä, että yliopistoiden ja markkinoiden välillä ei yhteyttä. Minä olen ollut Irlannin yliopistossa vararehtorina tässä kysymyksessä ja olen ollut mukana monissa aloittelevissa yrityksissä ja nyt keskustelen yhden Euroopan parhaimpien tutkimusyrityksen kanssa. Yliopistot eivät ole luotu sitä varten, että ne voisivat siirtyä kohdasta A kohtaan Z ihan yhdellä iskulla meillä täytyy olla myöskin kaikki muu infrastruktuuri käytössämme, jotta voidaan siirtyä näiden pilareiden avulla, jotta voidaan mennä tästä, tätä tietä eteenpäin tieteestä markkinoille. Meillä on erinomaisia yrityksiä VTT Suomessa esimerkiksi, ranskalaisia yrityksiä ja niin edelleen. Ja meidän täytyy käydä keskustelua laajan skalan, laajan mittakaavan yritykset, jotka tuottavat prototyyppejä. Meidän tulee keskittyä asiaan. Meidän täytyy käyttää rahaa älykkäällä tavalla. Me emme saa käyttää paljon enemmän rahaa perustutkimukseen kuin kaikki muut. Ei siinä ole mitään järkeä. Eli tässä suhteessa meillä on kyllä mahdollisuus rakentaa tämä tilanne oikeaksi. Olette nähneet tämän asteikolla yhdestä kymmeneen, se löytyy tästä keskustelustakin. Teknologian se ensinnäkin on perustutkimus ja sitten on tuote markkinoille kohdassa kymmenen. Tässä hetkessä komissio rahoittaa hankkeita vain tasosta 1 tason 4. taso 5 voi olla liian lähellä markkinoilla. Se on aivan hullua. Yhdysvallat rahoittaa yhdestä kahdeksaan. Aasia yhdestä kahdeksaan. Joten kyllä tässä on selkeä ero nyt yliopiston ja markkinoiden välillä. Me emme mahdollista sitä, että Euroopan taitajat, taitavat ihmiset voisivat viedä asioita eteenpäin, koska on ajateltu, että se on liian markkinoita ei ole mitään juridista estettä sille. Se sopii maailman kauppasääntöön kaikenlaisiin eri säännöksiin. Olemme pyytäneet komissiota rahoittaneen tasosta tai on kahdeksan tutkimushankkeita. Silloin nähdään, että teollisuus osallistuu paljon enemmän eh, puiteohjelmiin. teollisuuden osallistumisaste on laskenut voimakkaasti, mutta se nyt ei ole tässä keskustelun aiheena. Teollisuuden osallistumisaste on siis laskenut puiteohjelmissa, koska se ei voi työstää niitä oleellisia asioita, joita sen kuuluisi työstää. Se täytyy uudelleen kanavoida rahan käyttöä ja niin edelleen. Kaikki ongelmia tulee. Eli meillä on erinomaisia ihmisiä, jotka voivat asian hoitaa Euroopassa. Meidän täytyy antaa heille riittävät panokset käyttöön, jotta näin voidaan tehdä. Öö. monenlainen lähestymistapa, fotoniikka, yhdessä pääosastossa, nanoteknologia toisessa. Ei voida tehdä fotonista mitään ilman, että neuvotellaan vielä toisen tahon kanssa. Se varmaan on riittävä vastaus tähän. Siinä oli järkeä. Mitä uutta kapasiteettia täytyy rakentaa. Tässä puhutaan kolmesta pilarista. Ensinnäkin täytyy ottaa käyttöön oikea teknologian lähestymistapa, jotta täytetään se tyhjiö, joka on yliopistojen ja markkinoiden välillä. Meidän täytyy tukea niitä, jotka kehittävät ohjelmia. Meidän täytyy antaa niille pääsy siihen rahoitukseen, jota on olemassa. Meidän täytyy tarjota mahdollisuus kilpailla hankkeista ja esittää näitä hankkeita ja todeta, että minä itse asiassa valmistan prototyypin. Eikä että joku tulee sanomaan, että no se on kuule ihan lähellä, liian lähellä markkinoita, eikä tätä nyt voi toteuttaa missään tapauksessa. Paljon työtä on siis tehtävänä. Ja seuraavassa puuteohjelmassa täytyy vain näihin vaikeisiin kysymyksiin vastata. Edustaja Trautman, kolme kohtaa mainittiin. Kiitän kommenteistanne. Mainitsitte pelisäännöt ensinnäkin. Euroopassa meitä estävät täysin se, että vaikka tämän jäsenvaltio haluaisi tukea yhtä avainasemassa olevaa yritystään, tässä on esimerkiksi tämä Crocus Technologies Grenoblessa, maailman johtava yritys, joka voi olla tärkeässä asemassa tulevaisuudessa. Me emme voi tarjota sille 50 prosentin apurahaa, koska kilpailupääosasto vastustaa sitä riippumatta siitä, että yritys saattaisi investoida useita satoja miljoonia euroja itse. Siitä syystä yritykset lähtevät. Pelisäännöt eivät ole samat. Me emme valita. Kyseessä ei ole tasa-arvoinen toimintatilanne. Uskon, että meillä olisi paljon enemmän teollisuuden rahan käyttöä, jos näin olisi helpompi tehdä. Monet mainitsivat Kiinan kommenteissaan. Ja ymmärrän kyllä, että emme halua tietysti peilata tuota järjestelmää. Meillä on eri arvot, eri kulttuuri, olen aivan samaa mieltä. Mutta Yhdysvallat, jos Yhdysvallat kykenee menemään eteenpäin ja tunnistamaan ne kohdat laaserin tarkkuudella, jossa tarvitaan toimia, jos se kykenee vetämään Ranskan valmistamaan akkuvalmistajan luokseen tai magneettisen muistivalmistajan, tai Saksasta erilaisia yrityksiä Basvin valmistamaan akkuja koska se tarjoaa taatut sopimukset Fordilta tai jotain muualta, niin meidän tulee kyetä kilpailemaan sen kanssa samaan aikaiseksi parempia säännöksiä. Tapaamme 28.9. sen Almunian, jossa keskustelemme hänen kanssaan näistä matching clauses, jossa voimme tietyissä tapauksissa vastata samalla tasolla Yhdysvalloille – Ja toivottavasti voimme siis palata tähän asiaan. Ja no sitten se, että kehityspolitiikka, meillä täytyy olla integroitu lähestymistapa, meidän täytyy ylittää tämä kuolemanlaakso ja keskittyä teknologiainfrastruktuuriin, teknologiainvestoihin, jotka mainittiin. Meidän tulee myös kyetä rahoittamaan näitä prototyyppejä. Voittoja ei saada 3-5 vuoden aikana prototyyppien tekemisestä. Pitää kyetä saamaan vetovoimaa suurilla globaaleilla markkinoilla. Tällä hetkellä me emme voi olla auttamassa näillä alueilla. Ja meidän tulee auttaa tässä suhteessa. Eli jos siirryn eteenpäin toisiin kysymyksiin. Edustaja Lambert totesitte, että tässä tarvitaan paljon eri, lisärahoitusta. Ja olen samaa mieltä siinä. Meidän tulee mahdollistaa se, että teollisuus voi hyödyntää tätä rahaa. Tehän tiedätte, että meillä on yksi eurooppalainen ohjelma yhteisissä teknologia-aloitteissa, DG mm. 400 miljoona euroa viime vuonna jäi käyttämättä sen takia, että teollisuus ei voinut sitoutua hyväksyttävin ehdoin tuohon ohjelmaan, eikä jäsenvaltiot eivät voineet sitä rahoittaa. pieni ongelma säännöksissä, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot voisivat yhteisrahoittaa komission kanssa sen sijaan, että ne laittaisivat rahansa ikään kuin uimaltansa, niin se katsottaisi sitten, mitä sieltä tulee ulos. Tämä olisi saanut aikaiseksi valtavan teollisuuden investoinnin. Esimerkkinä tästä olen työskennellyt useiden elektroniikkayritysten kanssa. Olen ollut mukana yhdistämässä teollisia hankkeita yli miljardin edessä, jossa 50 prosenttia rahoituksesta on tullut teollisuudelta. Ja ne ovat halunneet olla mukana, jos olemme kyenneet hieman säätämään yhtä asetusta kiteisäännöissä. Se olisi saaneet aikaiseksi yli 500 miljoonan investoinnin ja se onnistui tehdä kahden, vu- kahden kuukauden kuluessa. Esitimme komissiolle tämän, näytimme, että 400 miljoonaa on jätetty pöydälle nyt lojumaan, koska teollisuus ja jäsenvaltiot eivät ole kyenneet toimimaan. Ja näin voisimme tehdä, jos muuta tätä sääntöä. Olen aivan samaa mieltä siinä, että me tarvitsemme yksityistä investointia ja meidän täytyy kyetä helpottamaan tilannetta muut kommentit, jotka esititte, suurten hankkeiden mobilisointi, olen samaa mieltä, varsinkin näissä keskeistä kehitystä voidettavissa teknologisissa tarvitsemme suuria yrityksiä, maailmanlaajuista tuotantokapasiteettia, mutta olemme jälleen menettämässä sen sisäisten kilpailusäännösten vuoksi. Esimerkki Saksasta, koska puheenjohtajamme on saksalainen, Dresden oli maailman johtava mikroelektroniikkavalmistaja paikkakunta. Ja kun Dresden oli maailman johtava ö, valmistaja, niin silloin ö, tuet olivat noin 28 prosenttia. Se oli kahdeksan vuotta sitten. Viime vuonna AMDn Dresdenin ö, paikka ei ollut enää riittävä kilpailakseen hintakilpailussa. Ja investoinnit lakkasivat. Siellä pyydettiin samaa tukea Saksan hallitukselta. Saksan viranomaiset vastasivat myönteisesti. Oli valtavia syitä sille, miksi pitäisi pysyä tuolla samalla alueella. Siellä oli tietysti taitavat henkilöt olivat jo paikalla infrastruktuuritoiminnassa, mutta kilpailupääosasta vastusti. Se ei mahdollistanut tuota 28 prosenttia. 18 prosenttia taisi olla sallittu. Sen seurauksena tuo valmistus on siirtynyt USAhan. Yli 2000 uutta työpaikkaa on luotu New Yorkin alueella, tuo, tuotantolaitos on siellä. Dresdenin tuotantolaitoksen tulevaisuus on aivan vesittynyt. Ja kaikki tämä vain siitä syystä, että sisämarkkinasäännökset jumittavat jäsenvaltioiden toiminnan. Kokonaisinvestointi oli paljon pienempi kuin usein 100 miljoonaa euroa. tuotto. Olemme katsoneet Intelia Irlannissa, STtä, mikroelektroniikkaa Ranskassa. Olemme katsoneet Saksan toimintaa Dresdenissä. Vuosittainen tuotto talouteen tuollaista suuresta tuotantolaitoksesta on yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. 500 miljoonaa euroa vuodessa. Meillä on kaikki tiedot, voimme tarjota sen teille. Saksan hallituksen tuki olisi maksettu takaisin kahdessa vuodessa. Siitä tässä on, toisella on kysymys. Ja kuitenkin se jumiutettiin. Ja mikroelektroniikan valmistus Saksassa on tästä syystä vähentynyt voimakkaasti. Eli tässä siis mustaa valkoisella. Teollisuus on valmis investoimaan, teollisuus on valmis investoimaan voimakkaasti. Ja monet toimitusjohtajat sekä korkeatason työryhmässä että muualla, joka viikko itse asiassa, olemme heitä tavanneet. Sanoisin edustaja Lambertille, että olen aivan samaa mieltä siinä, yksityinen investointi on avainasemassa. Meidän täytyy mahdollistaa se, se että mikroelektroniikkayritys AMD menetettiin Destinissä oli erittäin ö, huono asia. Seuraavat kysymykset. Yksityisen pääoman käyttöönotto. Sama kommentti kuin edustaja Lambertille PV on osoittanut, että koko tämä PV-kertomus on ollut todella harmittava. Saksan suurin tutkimusinstituutti, joka aurinkokennoinstituutti, PV-instituutti Frankfurtissa. Yli tuhat henkilöä menetti työpaikkansa. Valtava laitos. Suurin osa tuista on Saksassa. Paljon tukia. Ja emme voi tarjota samankaltaisia tukia kuin mitä tarvittaisiin. Eli jotain on perustavanlaatuisesti vielä. Olen samaa mieltä siis siinä, että oikein ei toimita. Pitäisikö minä katsoa asioita laajemmasta perspektiivistä? Kyllä. Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan siitä, että varmistetaan se, että se, jota Euroopan kansalaiset rahoittavat, hyödynnetään sitten ihan loppuun asti. Ja minun mielestäni meidän tulee näitä teollisia hankkeita rahoittaa kaikkialla Euroopassa – mitä syytä ei ole siihen, miksi näin ei tehtäisi? Se pitää vain lisätä kaikki hankkeisiin. Jos yritykset eivät halua sitä, niin selvä, ei sitten, tehkö muuta. Osram, Infineon, Philips, kaikki meidän suuret yrityksemme ovat mukana Yhdysvalloissa rahoitetuissa ohjelmissa. Osram ja Philips esimerkiksi valaistusohjelmassa, jota energiaministeriö rahoittaa siellä tehty tutkimustyö, sitä täytyy hyödyntää Yhdysvalloissa ja näin ollen sitten valmistus siirtyy myöskin Yhdysvaltoihin. Eli suuret eurooppalaiset yritykset seuraavat Yhdysvaltojen sääntöjä. Me voimme toistaa nämä sanat Euroopassa. Mutta minusta meidän ei täytyy, täytyy odottaa vuoteen 2014 asti. Eiköhän tästä parlamentista saada aikaiseksi niin voimakas viesti että tässä asiassa toimitaan aiemmin. Meidän tulee katsoa asioita laajemmasta perspektiivistä Kysymys ei ole pelkästään rahoista, vaan myös säännöksistä. No nyt sitten Unkarin kollegamme kommentit. Kysymys ei ole siitä, että käyttää enemmän rahaa, vaan käyttää rahaa älykkäämmin. 400 miljoonaa, jonka esitin täällä, jotka jäivät vielä käyttämättä. Se on oikein hyvä esimerkki. Siinä olisimme voineet merkittävästi muuttaa tilannetta. Ihan vain vähän muokkaamalla näitä sääntöjä lainsäädäntövalta on valtavaa. Olen aivan samaa mieltä. Ja se tulisi myös mainita tässä mietinnössä. Eli esimerkiksi valaistuspuolella meillä täytyisi olla tiettyjä säännöksiä ja saada yritykset mukaan. Ja kilpailuneuvosto tietysti olisimme hyvin ilahtuneita esittelemään asiat siellä, mutta eiköhän se vaatisi sitä, että tämä arvoisa valiokunta esittäisi siihen pyynnön. No sitten ne kommentit, edustaja von Brömt. Meillä on siis voimakkaat yhteydet jäsenvaltioihin. Meillä on paljon tietoa komission tietopankeissa. Meillä on 14 erilaista ryhmää. Kaikki kertomukset julkaistaan tuossa tietokannassa. Ja varmaankin voitte saada käyttöön ne hyvin suuren määrän tästä tiedosta. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä todettiin, että uudet tehtaat voidaan saada pystyyn Koreassa puolessa vuodessa. Meillä menee valtavasti aikaa siihen. Jotkut yritykset ovat tässä suhteessa ottaneet voimakkaasti asian kantaa. Lopuksi kollegani täällä esitti kysymyksen siitä, millä tavalla alueet saadaan mukaan. Olemme pyytäneet sitä, että olisi mahdollista yhdistää rahoitus eri lähteiltä yhteen hankkeeseen. Ja siinä tämänhetkisessä tilanteessa alueella on aivan ainutlaatuinen tilaisuus, jos me yhdistämme aloitteita rakennerahastojen puitteissa ja yhdistämme ne aloitteisiin jossakin näissä puiteohjelmissa, niin voisimme siirtyä erittäin nopeasti eteenpäin. Eli alueet, joissa ottaa huomioon eri teknologiat, eri toimialat, joissa voidaan yhdistää varat tutkimusaloitteisiin, niin uskoisin, että tällä voidaan nopeuttaa asioita. Meillä on mahdollisuus yhdistää nämä tekijät, sillä tällä hetkellä ongelmana on se, että meillä on asetukset rakennerahastojen käyttämiseen ja sitten komissiosta tulevat pyynnöt ovat aivan erilaisia ja niitä ei voida helposti yhdistää toisiinsa. Ja teidän kommenttinne, joka koski sitä, että alueet otetaan mukaan, sen tulisi mahdollistaa tämä. Kun aiemmin tämä on yritetty tiettyjen aloitteiden pohjalta Euroopan teknologian instituutin kohdalta niin erittäin vastahakoisia sen suhteen, että alueet päästettäisiin mukaan. Ne kaupungit ja alueet olisivat tärkeässä roolissa näissä hankkeissa. Meillä oli siinä suuria ongelmia. Tässä varmaan suurin osa kommenteista vaikutusanalyysissä olen aivan samaa mieltä ja olemme esittäneet myöskin suosituksia siitä. jos rahoitusta annetaan. Eli toivottavasti olen kyennyt vastaamaan joihinkin kysymyksiinne mielelläni. Seuraan sitten kehitystä vielä tulevaisuudessa ja pitäkää yhteyttä, jos haluatte Kiitoksia, että sain tilaisuuden esitellä asianne ja vastata teidän kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ich darf mitteilen, dass... Nämälliset kiitokset. Haluan kertoa teille, että huomenna lähetetään tämä esitys sähköpostilla kaikille. Äh, ja päätän äh, tämän päiväisen kokouksemme tähän ja näemme huomenna aamulla jälleen pirteinä.